Goedemorgen, uh, collega's en uh, gasten ook. Uh. No niin, huomenta kollegat. Ja haluaisin toivottaa arvoisat vieraamme tervetulleeksi komission edustaja. Meillä on nyt tärkeä kokous. Komission vastuuvapaus me olemme lähettäneet runsaasti kysymyksiä ja saaneet myöskin paljon vastauksia, mutta pääesittelijä ehkä voisi nyt ensin käyttää puheenvuoron ja kertoa arvionsa nyt tilanteesta ja ehkä esittää kysymyksiä ja sen jälkeen Day ja muut kollegat saavat sitten puheenvuoron. Chatsi Kakis, olkaa hyvä. I would like to address you in English. Uh, I would, uh, I could mean communicate. Uh, first of all, thank you puhun englantia ja kiitoksia siitä, että olette tullut paikalle. Nämä, tämä on kaikkein tärkeimpiä kuulemisia tässä valiokunnassamme tämän vastuuvapausmenettelyn yhteydessä. Tänään haluaisin puhua eh, tilinpidosta, joka on vastuullista. Ja koko tämä meidän järjestelmämme on sellainen, että tässä noudatetaan asioita ja hyvin paljon luetaan. Ja hyvin monet tiedot ovat sellaisia tietoja, jotka ovat aivan oikeellisia. Me emme käytä lukuja sillä tavalla, että menisimme niiden taakse piiloon ja toimisimme vastuuttomasti. Yhden asian haluaisin aluksi sanoa. Aikaisemmissa kuulemisissa komissio, komissaari Cholosin kanssa erityisesti ja haluaisin mainita, että tämän hän nimittäin toimi erittäin hyvin, niin voimme sanoa, että komissio on parantanut menettelyjään hyvin paljon. Ja myöskin tämä on parlamentin ansiota. Te varmaankin muistatte tämän markisterijärjestelmän Kreikassa, jossa komissio maksoi ja maksoi, mutta sitten kun parlamentti kymmenen vuotta esitti veto, vetonsa siihen, niin lopuksi asia muuttui. Tämä on tietenkin komission työtä, mutta osittainen ansio kuuluu myöskin parlamentille. Kyllä täällä on vielä kuitenkin hyvin paljon ongelmia. Meidän suurimpia ongelmiamme on se, että me emme voi antaa vasta- vastuuvapautta yksittäisille komissaareille tai pääosastoille. Meidän täytyy antaa se kaikille samalla kertaa. Joten teidän puoleltanne on vastuu siitä, että kaikki maksatukset suoritetaan sääntöjen mukaan. Meillä on siis vain yksi mahdollisuus antaa tämä vastuuvapaus ja teillä on vastuu siitä. Tämä on aivan käytännön asia. Kuinka me voisimme kääntää, kääntää asiat toiseen malliin ja katsoa tapausta, jossa 16 vuotta on toimittu väärin? Miten me teemme sen ja koska me todellakin istahdamme yhdessä pohtimaan asioita ja sanomme sitten, että me tiedämme, missä puutteita on. Ja meidän täytyy tukkia nämä porsanreijät. Minusta tuntuu, että tänä vuonna on aika ryhtyä tähän keskusteluun aivan vakavasti. Aivan yksinkertaisesta syystä. Nykyiset komissaarit ovat henkilöitä, joilla ei ole mitään henkilökohtaista suhdetta siihen, mitä viiden, viimeisten 16 vuoden aikana on tapahtunut. Ja mielestäni tilanne on hyvä. Nyt me voimme muuttaa tilannetta, koska meillä on nyt uudet tuoreet komissaarit. No, minkälaisia aukkoja täällä sitten on? Niitä nimittäin on. Niitä on tässä rakenteessa olemassa ja meidän täytyisi ne saada suljettua. Ensimmäinen tässä, hyvä pääsihteeri, on pää, pääosastojen tasolle toinen sitten komissaarien välillä ja seuraavaan sitten komission ja jäsenvaltioiden välillä. Jos te ette usko, että täällä kaksi tällaista aukkoa on ollut viimeisten viiden vuoden, 16 vuoden aikana, niin, niin joka tapauksessa tämä on syy siihen, miksi tile ei ole voitu hyväksyä. Ensinnäkin komission, kollegion ja pääosastojen välinen aukko. Me tiedämme, että henkilöstö on haluttu vastuullisemmin toimivaksi. Ja kun katsomme vuosikertomusta, niin asia on, on yritetty hoitaa, hoitaa. Komission mielestä nämä raportit ovat tärkeitä pilareita koko tilinpitojärjestelmässä. Ja tämä raportti on sitten kaiken tulos, jonka, jonka kollegio on hyväksynyt. Ensinnäkin minä olen hyvin kiinnostunut tietämään, että millä tavalla te aiotte tarttua tähän uuteen kertomukseen, joka tulee vuonna 2011 ja joka on arviointi artiklan 318 mukaan. Ja miten toimitte ei pelkästään säännöllisten toimenpiteiden suhteen, vaan tavoitteiden suhteen, miten tavoitteisiin päästään. Tiedän, että kovasti te teette työtä tämän asian eteen, mutta asia onkin tärkeä. Vuosiraportti, joka teidän pääosastoltanne tulee, niin niissä on aina oma versionsa asioista, eikä ole minkäänlaista ulkoista näkemystä. Täällä on johdon edustajat, joita pitäisi katsoa vähän myös toiselta kannalta ulkopuolelta, ja tällä tavalla komissiossa ei kuitenkaan ole toimittu. Tarkastajat DGssä, jotka ovat tarkastavat, ja herra Grey, joka eilen oli täällä paikalla, niin hänellä ei ole mitään todellista valvontaotetta pääosastoihin. Valvonta ja seuranta vain, että toimiiko sisäinen tarkastus kuten pitäisi. Tässä vuosiraportissa tätä ei muodollisesti kollegio hyväksy, eikä, eivätkä komissaarit. Kollegio ei muodollisesti tätä hallinnon tulosraporttia hyväksy, eikä muodollisesti vahvista budjetin eh, käyttöä EU-säännösten mukaisesti. Tämä siis poliittisesta vastuusta. Sitten synteesi eh, raportti, jonka, jonka te, joka on teidän vastuulla pääsihteeristössä, niin siinä ei myöskään tavoitteita e, e, tarkastella aukottomasti tämän vuosiraportin suhteen. Se on ainoastaan synteesi siitä. En ole pelkästään, pelkästään akateemisesti tähän varautuneesti suhtautuva, vaan aivan käytännön asiat kiinnostavat minua. Voimmeko olla valmiita siitä, että vastuuvapaus viranomainen, eli te olette saanut kaiken sen tiedon, mikä vastuuvapauden myöntämiseen tarvitaan? paljon tietoa on, mutta onko se riittävästi? Te ehkä ette tiedä kaikkea ja minä käytänkin tilaisuutta hyväkseni lukeakseni vuosiraportista eh, aluepääosaston eh, raportin viimeisen kappaleen. Ja näin te ymmärrätte, minkälaista tietoa me olemme saaneet teidän yksiköstänne. Täällä lukee näin. Uh, nothing harms the interests of the Täällä todetaan, että mikään ei ole haitallista unionille. Herra Ana oli, oli täällä käymässä ja keskustelimme eh, hänen eh, monista, näistä monista hankkeista ja kuitenkaan mitään täyttä varmuutta kaikista toimista ei ole. 41 ohjelmaa on tarkastamatta ja niissä on havaittu hyvin suuria puutteita aikaisessa vaiheessa ennen kuin minkäänlaisia maksatuksia on suoritettu. Kuinka me voimme vastuuvapausviranomaisena hyväksyä tällaisen raportin, jossa me selvästi sanotaan, että teillä, teillä ei ole, te ette tiedä mitä teette, me tiedämme, kuinka aluepääosasto toimii ja minä oletan, että komissio aivan ensi vaiheessa sanoisi, että tämä on hyvä hankki, hanke, mutta tämä ei ole, ei ole, ei kelpaa tähän kontekstiin. Puolen vuoden jälkeen, vuoden jälkeen aika siis kuluu ja tilit, tilit on päätettävä, eikä tämä tule mitenkään helpommaksi. Kreikkalaiset kuitenkin painostavat e, e, saadakseen rahaa. Ministeri lähetetään Brysseliin ja ministeri sanoi, että me tarvitsemme kiireellisesti rahaa. Ja meillä on 20 miljardia, me olemme saaneet vain 4 miljardia käyttöömme. Meillä on 16 miljardia vielä saatavia ja haluamme ne nyt. No pääjohtaja tai komissaari e, sanovat, että no me emme tiedä, mitä kreikkalaiset tekevät. Ja sitten käy niin, että vuosien päästä vasta ymmärretään, että hanke ei ollut tukikelpoinen. Eikä siinä ollut mitään lisäarvoa, eikä rahalla mitään lisäarvoa saatu. Miten minä voin sen veromaksajille kertoa? Ja komissio on tällaista tilannetta sietänyt vuosikausia. Se onkin syy, miksi tällainen käytäntö on saatava päättymään. teidän, te tarvitsette kumppanin, jotta voisitte tämän muuttaa, koska vuosien varrella tämä ei ole mihinkään muuttunut. Varoson ykköskomissio hyväksyi eh, julistuksen tavoitteista, joiden mukaan tämä korjattaisiin, mutta ei ensimmäinen Barroson komissio saanut sitä tehtyä. Nyt on Barroson kakkoskomissio virassaan. Me haluamme tarjota teille jotakin me haluamme teille antaa sysäyksen, jonka myötä te sanoisitte jäsenvaltioille, että täytyy tehdä jotakin, koska me emme saa vastuuvapautta sitä hoitavalta viranomaiselta. Tässä täytyy ihan vakavasti keskustella, eikä pelkästään akateemista keskustelua ylläpitää. Eli pitää ottaa selville, mikä tieto on oikeaa. Ja jälleen kerran minä haluaisin teiltä kysyä, että miten te aiotte tätä sisäistä rakennetta muuttaa. Esimerkiksi paikan päällä tehtävät tarkastukset pääosastoissa ilman, että otetaan herra Gray mukaan ja ilmoitetaan etukäteen, että tulemme katsomaan, mitä, mitä tapahtuu. Miten sitten poliittisesti e, komissaarit, jotka olemme täällä kuulustelleet, he, he ovat olleet täällä ja nyt tänään olette te niin kyllä komissa- komissaarithan joutuvat meidän eh, tarkasteltavaksemme. Ja kom- komissaari, joka oli vastuussa äsken eh, lukemastani kappaleesta, ei, ei tiennyt tästä. Teidän täytyy tästä tietää. No poliittisestihan tämä on tietysti mukavaa, mutta ei millään lailla hyväksyttävää. Ja se onkin asia, jota nyt on muutettava. No sitten tämä toinen aukko. Me puhuimme siitä jo jossakin määrin. Tämä on aukko, joka vallitsee komissaarien ja jäsenvaltioiden välillä. 80 prosenttia EUn budjetista täytäntöön pannaan kansallisesti. Ja me olemme parlamentissa jo vuosia sitten todenneet, että tässä pitäisi myöskin kansallinen hallinto ottaa mukaan. Me haluamme, että valtiovarainministerit laittavat nimensä alle kansalliseen tällaiseen hallintosuunnitelmaan, kun varoja käytetään. Jos katsotaan Alankomaita, niin huomaatte, kuinka, kuinka tämä käytännössä kansallisella tasolla toimii. Ja tällaisen järjestelmän me haluaisimme muutenkin. Ähm, hän siis Alankomaissa toimittiin aivan parhaiden käytäntöjen mukaan. Ja ne ovat sellaisia käytäntöjä, joita me voimme äh, soveltaa muuallakin. Nämä hallintolausumat olisivat hyvin hyödyllisiä monille ministereille, myöskin alueellisille ministereille. Ja, ja jotta mm, eh, ongelma voitaisiin ratkaista, ratkaista, niin täytyy tietää, että sellainen on olema. Hallintolausumat olisivat yksi tapa, ensimmäinen askel eteenpäin, jotta eh, tunnistettaisiin, minkälaisia ongelmia jäsenvaltioissa on tämä on tällainen, tämä ei ole pelkästään byrokraattinen keksintö, vaan tämä kuuluu kaiken, kaikkeen siihen, kun tilejä valvotaan ja täytyy tietää, tietää aina, kuinka paljon huonon kirjanpidon takia ja toiminnan takia menetetään rahaa. Se, että tilintarkastustuomioistuin tekee arvionsa kohdassa 432 jossa on 2009 kohesiorahastot kyseessä, niin siellä sanotaan, että ainakin 30 prosenttia virheistä on sellaisia, että ne olisi pitänyt havaita, äh, pitänyt havaita jäsenvaltiossa ennen kuin tiedot lähetetään äh, komissiolle, no, mutta se ei toimi, vaan se mitä äsken sanoin juuri kreikkalaisesta ministeristä, joka lähetetään Brysseliin, niin sillä tavallahan se toimii. Ja kyllä tämä 30 prosenttia on hyvin korkea summa. Tämä kertoo siitä, että nykyinen hallinto ja valvonta, jossa valvonta on kansallisesti pääasiassa suoritettavaa, niin se näyttää olevan toimimaton järjestelmä. Me tiedämme, mitä komissio aina vastaa. Sanotte, että tämä ei ole mikään suuri ongelma, että jos ei ensimmäisessä vaiheessa virheitä huomata, niin se huomataan myöhemmin. Mutta onko näin todella? Tässä on tämä kirjanpito. Ja täällä ei ole pelkästään korjaukset 7,8 miljoonaa, 7,9 miljoonaa, siis, mutta kuitenkin kymmenesosa on takaisin saatu ja perittyä. Se on oikein hyvä, että näin on tapahtunut mutta täällä on myöskin nimet, koska ensimmäistä kertaa on mainittu kenestä ja mistä tahosta on kysymys. Ja hyvä parannus. Tämän tyyppisessä hengessä me haluaisimme jatkossa toimia. Me olemme maksaneet rahaa jäsenvaltioille ja kun sitä ei sääntöjen mukaan käytetty jopa rikollisesti, niin silloin kun ajattelemme, että vain kymmenesosa peritään takaisin, niin eihän se ole riittävä taso. Siksi me emme tarvitse parempaa valvontaa vain alussa. Tilintarkastustuomioistuin sanoi, että tämä on osittain tehokas järjestelmä. Minä sanoisin, että hyvin suuria eroja on komission eri valvontamekanismeilla. Maatalouspuolella on hyvä järjestelmä, se on todella hyvä. Ei kaikissa maissa samalla tasolla, mutta noin yleisesti ottaen se on erittäin hyvin toimiva valvontajärjestelmä. Kohesiopuolella se ei toimi. Kohesiopuolella on 27 eri järjestelmää, hyvin monimutkainen järjestelmä, ja me haluaisimme tätä kritisoida myöskin. Tämä monimutkaisuus on tavallaan savuverho sille, että kansallisesti voidaan tehdä mitä halutaan. Mutta tässä on kysymys myös siitä, että toimitteko heti, välittömästi. Komissaari Andor, joka vastaa sosiaalirahastosta, kun hän havaitsi virheen hyvin aikaisessa vaiheessa, niin arvatkaapa mitä, hän keskeytti maksatukset. Sellaista järjestelmää me tarvitsemme. Tämä on ainoa tapa opettaa jäsenvaltioille, että sääntöjä on noudatettava ja sääntöjähän on. Komissaari Andorin päätös siitä, että maksatukset keskeytettiin, niin joskus tällaista ihan tarvitaan. Nimittäin monessa maassa on aivan johdonmukainen kuvio – jossa esitetään tukikelvottomia projekteja. niissä on huono hallinto ja se on juuri asia, josta meidän pitää keskustella. Se ei kuitenkaan ole tämän valiokunnan asia, vaan meidän pitää miettiä sitä, että pitäisikö komission eräissä maissa olla tiiviimmin mukana näissä projekteissa. Ehkä pitäisi joissakin maissa, mutta siihen keskusteluun en nyt haluaisi ryhtyä. Tietyt kansalliset hallinnot selvästikään eivät toimi hyvin, ja se on hyvä todeta ääneen. Mietitäänpäs vielä näitä käsitteitä uudelleen. Yhteinen hallinto, jaettu hallinto, niin perussopimuksessahan sanotaan, että hallinto voi olla jaettua, mutta kuitenkin komissio on vastuussa tästä 7,8 miljoonasta, joka on väärin käytetty. Lamassuur, joka on meidän budjettivaliokunnastamme, tietää tämän eh, summan. Häntä asia kiinnosti kovasti, koska Meillä oli neuvoston, komission ja parlamentin välillä keskustelu niistä varoista, joita ei ole käytetty ja jotka jäävät tileillemme. Mitä näille rahoille pitäisi tehdä? Hänen ajatuksensa oli sellainen, että näitä eh, varoja, jotka olivat, joita oli siis väärin käytetty ja jotka normaalisti palautuvat kunkin maan valtiovarainministeriölle – niin meidän pitäisi miettiä uudelleen tätä asiaa. Pitäisi saada jonkinlainen linkki asioiden välille. Laillisesti ei ole mitään todistetta siitä, että, että rahat, mihin ne menevät Lissabonin mukaan, ne voisivat ehkä jäädä tänne. Jos me nyt hoidamme korjaukset sillä tavalla, että että me pidämme nämä rahat omilla tileillämme ja sanomme jäsenvaltioille, että jonkinlaisia rangaistuksia täytyy ottaa käyttöön. Sellaisesta asiasta myös budjettivaliokunta on keskustellut. Sitten lopuksi Oletteko valmis tekemään aivan riippumattoman ammattimaisen arvion siitä, miten terve ja hyvin hoidettu tämä, miten tämä komission kirjanpitojärjestelmä ja raportointijärjestelmä, vastaako se, vastaako se tarkoitustaan sillä tavalla, että budjettivastuuvapaustaho saa riittävät tiedot omalle toiminnalleen? Ja oletteko sitä mieltä, että teidän sis- sisäinen tarkastajanne herra Gray, kun ajattelemme hänen asemansa, niin pystyykö hän hoitamaan työnsä siten kuin pitäisi? Aikaisemmin tämä oli keskitetysti järjestetty, mutta tällä hetkellä tarkastus on valitettavasti siirretty pääosastoille. Toimisiko herra Gray paremmin, jos hän voisi, jos tämä valvonta voitaisiin toisella tavalla järjestää. Tässäpä kaikki. Minä toivon tai kiitän teitä näistä kirjallisista vastauksistanne, koska ne antavat meille lisää materiaalia raporttiamme varten. Kiitän kovasti näistä ja odotan vastaustanne. Eh, Kiitoksia, Jorge. Kokouksen aluksi tein pienen virheen koska tietysti täällä on edustajia tilintarkastustuomioistuimesta. Ja Galean piti täällä olla paikalla, mutta hän joutuikin lähtemään maaltaan hautajaisiin ja hänen sijaisensa on Mashei. Ja Rovade, jos sopii, niin voisin antaa ehkä ensin tilintarkastustuomioistuimelle puheenvuoron ennen kuin te vastaatte näihin kysymyksiin. Ja sitten haluaisin tietää suurin piirtein, ketkä haluavat käyttää puheenvuoron, jotta voin varmistaa, että kaikki on kunnossa nyt aikataulun puolesta. Oshe, olkaa hyvä. Thank you very much, uh, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Arvoisat val- talousarvion valvontavalikunnan jäsenet, kollegani Galea, kuten sanoitte, tosiaan joutui lähtemään Maltalle hautajaisiin, eli luvallanne puheenjohtaja. Haluaisin nyt esitellä tilintarkastustuomioistuimen raportin kohdasta 9 tässä vaiheessa. Puheenjohtaja, vuosikertomuksen kohdassa yhdeksän kerrotaan arvioista, jotka liittyvät hallinnollisiin kuluihin toimielimissä ja EUn elimissä. Ja tässä kohdassa tuomioistuin tekee yleisarvion liittyen hallinnollisiin kuluihin kaikkien instituutioiden ja elinten osalta. Ja olemme ottaneet satunnaisia otoksia kaikista toimielimistä – ja lopputulos on myönteinen ja tilintarkastustuomioistuin teki päätelmän, että hallinnolliset kulut vuonna 2009 olivat kaikissa tärkeimmissä kohdassa oikeanlaisia ja laillisia. Ja samanlainen tilanne oli edellisenä vuonna 2008. Puheenjohtaja, tuomioistuin on myöskin tehnyt lisätyötä, jotta se voi esittää huomioita kustakin elimestä. Ja tämä lisätyö liittyy erityisiin kohteisiin ja viime vuonna teimme työtä väliaikaisten virkamiesten ja tarjouskilpailuiden osalta, julkisten hankintojen osalta ja me katsoimme myöskin kiireellisiä tapahtumia. Viimeisessä vuosikertomuksessa tuomioistuin tekee kolme huomiota komissiosta. Ensinnäkin kaksi ensimmäistä huomiota liittyvät saatavilla olevaan tietoon ja Relex-pääosastoon, jonka pitäisi kunnolla arvioida <clears throat> palkkioita, joita on maksettu henkilöstölle, ja siellä oli puutteita, ja korvaukset, jotka on maksettu, eivät välttämättä ole aivan oikeanlaisia. Myöskään ei ole tarkasteltu eläkerajoja, jotka ovat saattaneet johtaa liiallisiin maksuihin, ja vuosikertomuksessa tilintarkastustuomioistuin myöskin kommentoi kehityssuuntia verrattuna aikaisempiin kertomuksiin, ja kaksi näistä kommenteista liittyy komissioon. Ensinnäkin on riittämätöntä testausta, mitä tulee yksittäisiin tietojärjestelmäkäyttöön Irikseen, joka liittyy palkanlaskuun. Iriksen kehitys on myöhemmin lakkautettu. Ja toinen huomio liittyy sääntöihin, joita on sovellettu eläkejärjestelmien hallinnointiin komission valtuuskunnissa ja komissio ei ole toiminut vastuullisesti eikä ole myöskään yksityiskohtaisesti kertonut henkilöstön oikeuksista. Ja muutoksia on tehty myöskin muiden kuin virkamiesten palkkaamiseen. Ja puheenjohtaja, komissio komission liittyvistä kysyvistä olemme valmis vastaamaan niihin ja haluaisimme kiittää teitä läsnäolosta. Eh, kiitoksia. Sitten Rova Day, olkaa hyvä. Eh, Voitte antaa ensimmäiset vastaukset näihin puheenvuoroihin ja sen jälkeen annan puheenvuoron muille. Kiitoksia puheenjohtaja ja kiitoksia tästä kutsusta tulla tänne. Aluksi haluaisin todeta, että yksi näistä keskeisistä kohdista, joista esittelijä puhui, on asia, josta olen täysin samaa mieltä. Eli komissio katsoo, että tämä on yhteistyötä ja että vuosien kokemus osoittaa, että komissio on ottanut opiksi monista suosituksista, joita on tullut parlamentista ja tilintarkastustuomioistuimesta. Ja olen samaa mieltä, että tällä tavalla olemme pystyneet parantamaan tilivelvollisuuden tehostamista. Tiedän, että että me toimitamme hyvin paljon tietoja ja uskomme, että nämä tiedot ovat oikeita ja, ja paikkansa pitäviä. Se riippuu vähän siitä, mitä ihmiset etsivät. Ja jos on puutteita, niin totta kai olemme valmiita toimittamaan lisätietoja, mutta vastaus ei välttämättä aina ole lisätietoa. Mutta totta kai voimme aina toimittaa näitä tietoja. Myöskin olisi tärkeää mielestäni huomauttaa, koska komissio ei mitenkään ole tyytyväinen tähän tilanteeseen, mutta me olemme kuitenkin tyytyväisiä viime vuosien parannuksista ja haluaisin nyt viitata siihen, että meidän ulkoiset tarkastamme, eli tilintarkastustuomioistuin on huomannut tätä myönteistä kehitystä ja komission tilit ovat luotettavia. Parannusta on tapahtunut myöskin virhetason alentumisen suhteen. Siinä on huomattavaa parannusta tapahtunut ja myöskin viime vuosina on kommentoitu parannuksia, jotka liittyvät komission hallinnon ja vuosikertomuksen laadun paranemiseen ja luotettavuuden lisääntymiseen. Ja sitten kolme keskeistä kohtaa. Ensinnäkin tilivelvollisuus. Itse olin mukana jo edellisen Järjestelmä piirissä nyt uudessa järjestelmässä, ja komission nykyinen järjestelmä on huomattavasti parempi, kun ajatellaan tilivelvollisuutta ja vastuuta. Ja yksi tärkeimmistä asioista, joita tehtiin uudistuksessa, on se, että pääjohtajat ovat nyt henkilökohtaisesti vastuussa resurssien käytöstä omassa pääosastossaan, ja tämä on dramaattisesti muuttanut sitä tapaa, jolla komissiota hallinnoidaan. Se ei tarkoita, etteikö vielä olisi parantamisen varaa, mutta Mielestäni tämä on ollut kuitenkin yksi tärkeimpiä ja merkittävimpiä muutoksia, joita on tehty. Henkilökohtaisesti en katso, että järjestelmä voidaan sekoittaa. Joko on keskitetty valvontajärjestelmä, ex ante valvontaa, tätä yritettiin ja se nyt ei ehkäissyt virheiltä ja ongelmilta. Ja se oli erittäin raskas ja byrokraattinen rakennelma. Ja viime kädessä oli vaikea nähdä, kuka oli vastuussa kustakin päätöksestä. Ja uskon, että tämänhetkinen järjestelmä, eli jokainen pääjohtaja on vastuussa, on paljon parempi järjestelmä. Ja sen avulla me voimme paremmin valvoa varoja, joita hallinnoidaan kunkin politiikan alalla. Ja se myöskin muuttaa keskustelun laatua pääjohtajien ja komission jäsenten välillä. Ja vastuu on siellä, missä sinne kuuluu olla, eli ihmisillä, jotka tekevät päivittäisiä päätöksiä suorassa hallinnossa. Ja hetken kuluttua puhun vielä tästä jaetusta hallinnosta, joka tietysti on hiukan erilainen järjestelmä. Tämä hajautettu vastuujärjestelmä on nyt avain tehokkaaseen ja oikeaan varainhallintaan. Ja se, että pääsihteeri vastaa aloittaa siitä, että tehdään tämä yhteenvetoraportti. Se ei tarkoita, että teemme pelkästään lyhyen yhteenvedon. Ja aikaisemmin, kun olen käynyt täällä valiokunnassa, olen selittänyt, millä tavalla pääsihteeri budjettipääosastosta tekee työtä koko vuoden läpi komission kanssa. Ja me saamme apua ja neuvoja, mutta me myöskin katsomme, miksi on varauksia tai miksi ei ole varauksia näissä mietinnöissä ja me aina varmistamme sen, että meillä on toimintasuunnitelma ja seurantaa. Ja olette varmaan huomanneet, että meillä on eri määrä varauksia joka vuosi, joten meille ei ole sellaista politiikkaa, jossa sanotaan, että mitään varauksia ei saa olla. En koskaan puuttuisi pääjohtajan päätökseen tehdä tai olla tekemättä näitä varauksia, mutta haluamme aina keskustella siitä, miksi pitäisi olla tai miksi ei pitäisi tehdä näitä varauksia. Ja tällainen jatkuva yhteistyö ja keskustelu, no me emme halunnut vähentää vastuuta pääjohtajilta, mutta tämä on parantanut selvästi järjestelmää. Ja meillä on myöskin standardisoitu raportointielementit, joista kerrotaan vuosikertomuksessa. Ja tilintarkastustuomioistuin on tätä pyytänyt ja on suhtautunut tähän myönteisesti. Eli mielestäni tässä nyt on jatkuvasti parannettu tilannetta. Ja komissio pitää kiinni siitä tavoitteet, että saataisiin myönteinen tarkastuslausuma, ja tämä vaikuttaa järjestelmään myönteisesti. No, sitä ei vielä ole saatu, mutta se ei mielestäni ole kuitenkaan epäonnistuminen, vaan se on asia, johon pitää edelleen pyrkiä, ja mielestäni tämä ero on yhä pienempi vuosi vuodelta, mutta yritämme kuitenkin saada viime kädessä myönteisen tarkastuslausuman. Tämänhetkisessä menettelyssä ollaan nyt päästy tilanteeseen, jossa on parempi tulos emmekä nyt halua ottaa mukaan elementtejä tähän järjestelmään, joka nyt toimii paremmin kuin aikaisemmin järjestelmä. Sitten jäsenvaltioiden reaktio näihin ehdotuksiin, joita tehty valiokunnassa ja jotka komissio on ottanut huomioon. Me kannatamme sitä, että on kansallisia hallintolausumia. Me olemme tätä ehdottaneet ja kokeilleet, ja tämä ehdotus on tyrmätty te puhuitte näistä rajoitetuista esimerkkeistä, eli muutamista jäsenvaltioista, jotka eri tavoilla ovat lähestyneet kysymystä eri tavalla. No, me tuemme tätä, me rohkaisemme näitä jäsenvaltioita, mutta toistaiseksi täytyy sanoa, että hyvät perusteet, joita olemme esittäneet, eivät ole kuitenkaan tulleet toteutuksi huomioon jäsenvaltioissa. Se, että pitäisi uudelleen tarkastella näitä järjestelmiä, no, kuten tiedätte, tänä vuonna komissio esittelee ehdotusta seuraavien rahoitusnäkymien osalta. Ja olette ehkä nähneet budjettitarkistuksesta, että komissio viime talvena julkaisi raportin, jossa sanotaan, että me olemme esittämässä muutoksia valvontajärjestelmiin. Ja yleisesti haluaisimme pyrkiä yksinkertaistamiseen, varojen hallinnoinnissa. Tällä tavalla voimme vastata pyyntöihin, joita on tullut tuen saajilta, ja voimme myöskin välttää valvontajärjestelmän monimutkaisuutta, josta puhuitte. Mutta toivottavasti voimme luottaa myöskin eri parlamentin valiokuntien tukeen, jotta voimme edistää tätä yksinkertaistamista. Sitten kohesion osalta olemme tarkastelemassa sitä, että huomattavasti vahvistetaan vastuuta jäsenvaltioissa – me haluaisimme nyt siirtyä pois tästä tukijärjestelmästä, erityisesti rakennerahastojen osalta. Niiden avulla halutaan saada aikaan tuloksia. Eli kuten ehkä tiedätte, me nyt tarkastelemme, millä tavalla voitaisiin tehdä sopimuksia jäsenvaltioiden kanssa, jossa sitten etukäteen määritellään tulokset, joihin täytyy päästä ja joiden pohjalta sitten näitä varoja myönnetään. Eli tämä on tietysti erilainen eri jäsenvaltioissa, ei siksi, että siellä on erilaisia hallintojärjestelmiä, vaan myöskin siksi, että siellä on erilaista hallinnollista kapasiteettia. No ehkä nyt ei pitäisi mennä niin pitkälle kuin ehdotitte, mutta kuitenkin haluamme tehdä läheistä yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa silloin, kun hallinnollinen kapasiteetti ei ole riittävän vahva ja katsoa, miten voimme antaa teknistä tukea, mutta yksinkertaisminen myöskin auttaa näissä kysymyksissä. Ja sitten kolmanneksi te kysyitte, sitten suoran kysymyksen liittyen siihen, katsoinko, että sisäinen tilintarkastaja pystyy hoitamaan työnsä, ja sanoisin kyllä, että vastaus on kyllä. Hänellä on keskeinen rooli komissiossa, ja sisäiset tilintarkastusvastuudet, jotka liittyvät pääjohtajiin, liittyvät siihen, että pääjohtaja autetaan hoitamaan vastuunsa, mutta nämä raportit menevät sisäiseen tarkistusyksikköön ja myöskin tilintarkastustuomioistuimeen – Eli uskon, että meillä on jo riippumatonta arviointia liittyen komission tilinpidon luotettavuuteen ja vankkuuteen. Ja tämän lisäksi kukin sisäinen tarkastusjärjestelmä on jatkuvasti ulkoisen laadun arvioinnin kohteena. Eli koko järjestelmä osoittaa, että komissio noudattaa kansainvälisesti hyväksyttyjä standardeja tilintarkastuskysymyksissä. Eli meillä on sisäinen järjestelmä, joka vuosi vuodelta antaa yhä parempia tuloksia. Ja kuten sanoit, me emme vielä ole tähän tyytyväisiä, me pyrimme vielä myönteiseen tarkastuslausumaan, mutta meillä on myöskin järjestelmä, jota tarkastellaan ul- ulkoapäin ja joka on saanut kansainvälisesti, kansainvälisen hyväksynnän. Kiitoksia, että sain puheenvuoron puheenjohtaja. Er Kiitoksia. Herra Tsotsi Markkaakis haluaisi vastata varmaankin tähän, mutta annan ensin Eurova Gressille puheenvuoron. Wenn die Frau Generalsekretär... Me, kiitoksia. Tämä on aina ilahduttavaa toimintaa. Minä haluaisin aivan pari konkreettista kysymystä esittää. Minä olen eh, hyvin tiiviissä yhteydessä komission eh, hallinnon kanssa ja tähän liittyen neljä asiaa. Ensinnäkin komission hallinto, staff regulation ja, ja työpaikat. Me olemme todenneet, että täällä on hyvin suuripiirteistä säännöstöä käytetty jos kaikki mahdollisuudet työjärjestyksestä käytetään hyväksi, niin huomaamme, että 12-14 eh, prosenttia ollaan pois työpaikalta ja se on hyvin paljon enemmän kuin mitä yleensä on tapana. 3,7 päivää saa periaatteessa kotimatkoihin, niin se on yli 100 000 yli 100 000 työpaikkaa eli 430 työpaikkaa kokonaisuudessaan. kun korkeasti maksetut pääjohtajat ja, ja ottavat ylityötunteja, niin kaiken kaikkiaan nämä lisäpäivät, täällä on yhdeksän, yhdeksän päivää kansallisia juhlapäiviä. Ja kun kaikki tämä lasketaan, niin 60-70 vapaapäivää on, eli 16-17 miljoonaa euroa. Ja näin moni, kun katsomme kaikkia näitä summia, niin näistä tulee huomattavia kaiken kaikkiaan. Tämä on aivan uskomaton säännöstö, joka on voimassa ja minun täytyisikin kysyä, että e, miten komissio tähän suhtautuu? Onko tämä kaikki mielestänne hyvin ja pitäisikö tällaista säännöstöä pitää voimassa esimerkiksi kotimatkojen suhteen? Tarvitaanko tällaisia vapaapäiviä, kun nykyään on helpompi jo päästä, päästä kotimaahan, että kolme, yli kolme päivää eli kuusi päivää yhteensä kotimatkaan, niin onko Euroopassa sellaisia alueita, johon todellakin tarvitaan kolme päivää aikaa matkustaa? Jotakinhan täytyisi tehdä asialle. miten tämä vapaa-ajan käyttö on. Tietenkin on, on, on tietysti hyvin paljon töitä tekeviä ihmeen raskasta työtä, mutta jollakin tavalla en voi veromaksajille selittää, miksi meillä on hyväksytty tällainen järjestelmä, jossa käytännössä kaikki saavat näin paljon vapaata, vaikka palkkakin on hyvä. Te olette vastannut tähän kysymykseen, kuinka monta komission eh, ihmistä saa yli 10 eh, 000 euroa kuussa. Ja jos vaan katsotaan näitä virkamiehiä, niin yli 100 000 ansaitsevia on 30 prosenttia. Ja tämä näkyy aivan selvästi täältä. No tähänkin liittyy siis kysymys, onko tarkoitus pitää tällainen järjestelmä voimassa? Ja onko tarkoitus jatkaa tässä järjestelmässä vai pitääkö työjärjestykselle jotain tehdä? No sitten toinen kysymykseni. Toimipaikat. Meillä on 88 suurin piirtein näitä toimipaikkoja. Ja kun me katsomme tilannetta, niin pääosastoissa 236 saa pääjohtajan palkkaa, etä, olematta kuitenkaan tässä virassa. Eli palkka on pääjohtajan mukainen, mutta työ ei. Mistä nämä ihmiset tulevat ja mikä tarkoitus on? Meidän eh, meidän täytyy budjettiviranomaisena itsekin miettiä, että miten tällainen on mahdollista, että pääjohtajatason palkka, vaikka työt eivät vastaa sitä. Sitten kolmas kysymys liittyy Kroatiaan. Nämä varmistusmenettelythän kuuluvat teille ja jo vuosien ajan eh, olen yrittänyt saada selville, mistä oikein on kysymys sen jälkeen, kun mä oon liittynyt mukaan, niin me valvomme sitä, eh, vahdimme niitä maita ja valvomme niitä ja katsomme, missä heikkouksia on. Herra Tutsman, jolla oli paljon vastuuta, hänet vangittiin. Eh, koska hän oli puuttunut näihin julkisiin hankintoihin ja hän oli päässyt niistä hyötymään onko jonkinlainen menettely tässä valvonnassa ollut, minkälaisia eh, eh, asioita on eh, löytynyt, on julkisista hankinnoista kysymys ja sehän on hyvin tärkeä asia EUlle. Minun mielestäni on hyvin huolestuttavaa se, että tällainen pysyy niin kauan piilossa. Ja meidänhän tietenkin täytyy ymmärtää, että ei tästä näin vain voi päästä kun koira vereestä. Sitten vielä, mitä Bibalks ähm, asiasta sanoi. EDF. Siellä on paikkoja. 2008 yli 900 uutta paikkaa kehitys, Euroopan kehitysrahastossa. Komissio on sanonut, että, että paikkoja ei, ei ole ja lähes tuhat ihmistä kuitenkin on kyseessä. Me haluamme rahoittaa köyhiä alueita emmekä maksaa hallintohenkilöstölle. Mitä EKRn tulee, niin Ilmeisesti neuvosto ei ole tätä asiaa katsonut ja minä haluaisin tietää, miksi neuvosto on päätöksensä tehnyt. Eh, eh, Kiitoksia. Nyt annan puheenvuoron useille kollegoille ennen kuin annan puheenvuoron jälleen takaisin eh, teille. Gai, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Olen samaa mieltä kuin kollega Gresle Minulla olisi pari kysymystä syistä, joista parlamentti on vastuussa. Ja näitä nyt ei löydy tästä kysymysluettelosta, joka on toimitettu komission, mutta ne liittyvät kuitenkin näihin kysymyksiin, jotka liittyvät myöskin näihin matkustusaikoihin. En nyt halua toistaa sitä, mitä Gressle totesi. Haluaisin vain lisätä, että kuten kaikissa toimielimissä, myöskin komissiossa on nyt legitimiteettikriisi. Ja tämä liittyy siihen, miten EU esitellään pahansuopaisesti medioissa, ja se liittyy myöskin siihen, että viiden vuoden välein ihmiset kutsutaan Eurooppa-valeihin, e- eivät oikein ymmärrä, miksi tietyt Eurooppa-säännöt ovat sellaisia kuin ne ovat. Ja jos EUn virkamies joka saa palkkaa veronmaksajilta ja saa seitsemän päivää vuodessa aikaa matkustaa johonkin paikkaan Eurooppaan, johon on vaikea päästä. Ja käsittääkseni tämä koskee kaikkia. Eli tämä on todellakin kohta, joka ei ole selitettävissä, ja voin vain sanoa, että tämä on kysymys, joka minulle parlamentin jäsenenä, no tämä ei koske nyt komission jäseniä ainoastaan, vaan myöskin parlamentin jäseniä, mutta tästä meillä aina puhutaan, eikä tämä ole meille avuksi. No varmasti belgialainen ei tarvitse kolmea päivää päästäkseen Belgiassa johonkin paikkaan. Sama koskee Saksaa. No puolalainen ehkä tarvitsee pari päivää. Eli tällaisille kollegoille voisimme myöntää enemmän näitä päiviä, mutta yleisenä sääntönä tämä ei ole perusteltavissa. Jos tilanne nyt on tämä, niin ei myöskään ole apua siitä, että nyt laajennetaan EUn budjettia. Saksan mediassa on kritisoitu hyvin voimakkaasti sitä, kuinka paljon käytetään varoja siihen, että komission puheenjohtaja on käyttänyt varoja – ja olisin halunnut esittää kirjallisen kysymyksen siitä, miten nämä PR-kulut Euroopan komission osalta ovat kehittyneet viime vuosina. Ymmärrän kyllä täysin, että teillä nyt ei välttämättä ole näitä lukuja, mutta haluaisin ehkä sitten kirjallisen vastauksen tähän kysymykseen. Sitten kolmas kohta liittyy siihen asiaan, miten komissio mahdollisimman nopeasti voisi saada myönteisen tarkastuslausuman. Tästä on puhuttu budjettivaliokunnan kanssa, eli mikään hyväksyttävissä oleva virheriski. Ja haluaisin tietää, missä yhteydessä komission hallinto keskustelee näistä käsitteistä. Se, mitä olen lukenut tähän mennessä tästä kysymyksestä, oli täysin toteutettavissa oleva laskelma liittyen valvontaan. Ja voin veronmaksajille selittää, että ei kannata maksaa valvonnasta 100 000 euroa, mikäli sen avulla voidaan havaita kahden euron virhe. Se on aivan selvää. Ja tällä tavalla voidaan miettiä, mikä valvonta on tehokasta ja mikä on liian kallista valvontaa. Mutta mielestäni tämä nyt ei ole riittävää, kun ajatellaan hyväksyttävissä olevaa virheriskiä. Se, mitä saavutetaan viime kädessä, on se, mikä olisi hyväksyttävissä oleva virhe kiin, ki, virhemäärä, eikä niinkään hyväksyttävissä oleva virheriski. Yritys, jossa työskentelin ennen parlamenttia, opetti minulle, että riskien havaitseminen, kun aloitan varoja, on hallinnon väline, eli laskelmaperuste. Ja jos nyt, kun ajatellaan tätä hyväksyttävissä olevaa virheriskiä, niin nyt sitten komissio on kehittänyt järkevän välineen, jolla voidaan viime kädessä päästä myönteiseen tarkastuslausumaan. Mutta siinä se. Eli on tämä hieno Grimmin veljesten tatu keisarin uusista vaatteista, jotka ovat niin ohuita, että niitä ei edes näy. Ja sitten kaikki luulet, että hänellä on, kunnes joku lapsi toteaa, että ei hänellä ole mitään päällään. Ja pahoin pelkään, että tämä käsite hyväksyttävissä oleva virheriski, niin kuin sitä on tähän mennessä käsitelty, on vähän niin kuin keisarin uudet vaatteet ja kaikki huomaavat tämän ongelman. Eli tässä kohtaa pitäisi nyt keskustella ja minua kiinnostaisi, onko tämä keskustelu edelleen käynnissä viranomaisten tasolla. Kiitos. Dank u. Uh, eh, Even kijken, ik heb uh, nu nog vier woordmeldingen. Ik heb uh, meneer Mulder, ik heb mevrouw Ivanova. No niin, sitten kolme puheenjohtajat Mulder, Ivanova, Fielder ja Odi ja sitä ennen vielä yksi jäsen. Vieläkö on muita kollegoita? Ei. Eli neljä puhujaa listalle ja ehdotan, että Mulder ensin ja sitten Day ja sen jälkeen kolme kysymystä. Brief. There is one constant. Puheenjohtaja, minulla oli se äärettömän lyhyt kysymys. Joka vuosi tässä keskustelussa jo kuuden, seitsemän vuoden ajan järjestelmällisesti puhumme näistä vuosittaisista toimintakertomuksista, jotka pääsihteeri allekirjoittaa. Vuosi toisensa jälkeen parlamentti päätöslauselmassaan pyytää, että myös komission jäsen allekirjoittaisi tämän kertomuksen. Ja vuosi toisensa jälkeen komissio vastaa meille, Niet ei käy, komission jäsen ei voi allekirjoittaa tätä. Minusta tämä on täysin uskomatonta. Miksi komission jäsen ei voisi allekirjoittaa kirjettä ja antaa lausumaa täysi, täysistunnossa? Miksi hän ei voisi tällä tavalla kantaa vastuun politiikasta, jota hän on harjoittanut edellisenä vuonna pääsihteerinsä rinnalla? Poliittinen vastuu ei ole virkamiesten käsissä, vaan henkilön käsissä, joka on vastuussa julki, yleisölle eli komission jäsenellä. On siis hyvin luultavaa, että jälleen kerran tulemme tyytämään, pyytämään, että myös komission jäsen allekirjoittaisi pääsihteerin kanssa tämän asiakirjan ja kantaisi näin oman vastuunsa. On erittäin luultavaa. Tosin haluaisin tähän vielä vastauksen komissiolta. onko komissio edelleen sitä mieltä, että komission jäsen ei voi allekirjoittaa vuosittaista toimintakertomusta? Kiitoksia sitten Rova Day. Thank you very much. Um... Kiitoksia. Greslen ja Gairin kysymyksissä oli samankaltaisia elementtejä, eli aluksi toteaisin, että on aivan korrektia, että työolosuhteet, ei ainoastaan komission viranomaisten osalta, vaan myöskin parlamentin ja neuvoston piirissä käytetään samoja sääntöjä, eli nämä säännöt eivät ole voimassa pelkästään komissiossa. Eli on ihan hyvä, että otetaan huomioon myöskin se, että valtaosa henkilöstöstä elää poissa kotomaastaan. Ja sillä on tiettyjä seuraamuksia, kun ajatellaan kustannuksia. Ja myöskin 2000-luvulla tällä on vaikutuksia myöskin matkustusaikoihin. Yksi anekdootti tästä henkilökohtaisesti, kun jouluna lentoni peruttiin ja jouduin menemään takaisin Dublinin autolla. Se kesti 24 tuntia per suunta. Eli vaikka on nyt lentoliikennettä, ei aina pääse kotimaahan nopeasti ajoissa tärkeisiin tapahtumiin, kuten joulun, jouluna. Komissio on aina ja kaikilla aloilla tarkastellut, miten voidaan parantaa tilannetta, miten voidaan varmistaa, että säännöt ovat uudenaikaisia ja päivitettyjä. Ja aikaisemmin jo totesin, että me esittelemme ehdotuksia seuraavien rahoitusnäkymien osalta ja osana sitä ehdotuksia, jotka liittyvät hallinnollisiin kuluihin. Ja osana tätä komissio myöskin tarkastelee kysymystä, joka liittyy etuisuuksiin ja palkkoihin. Ja sitten siinä vaiheessa päätetään, pitäisikö joitain asioita vähän mukauttaa. Gressle mainitsi jotain lukuja ja täytyy sanoa, että ne ovat minulle outoja ja ehkä voisin niihin tutustua, enkä ymmärrä, mistä tämä 236 lukema pääjohtajien palkkaa saavien osalta on tullut. Ehkä tätä täytyisi vähän selvittää. Sitten joustava työaika. No, komission ehdottama politiikka on sovellettavissa myöskin sen oman henkilöstöön ja tietysti täytyy yhdistää perhe- ja työelämä. Ja myöskin täytyy miettiä, miten työtapoja voidaan mukauttaa nykyaikaisen elämään. Esimerkiksi se, millä tavalla voidaan vaihdella työaikoja. Nythän on teknologia apunamme, eli joskus voi tehdä työtä eri aikoina ja saada aikaan tuloksia kuitenkin. Eli vähitellen voidaan nähdä, että läsnäolokulttuurista siirrytään pikkuhiljaa tuloskulttuuriin. Eli joustava työaika johtaa siihen, että komissio voi soveltaa uudennäköisiä sääntöjä henkilöstöönsä. Ja meidän vastauksissamme oli näitä lukuja ja lukemia. Ja tämä heijasteli nyt uuden aikaista lähestymistapaa hallintokysymyksiin. No, te varmaan tiedätte, kun olette ollut yhteydessä komission hallin, henkilöstöön. Siellä on henkilöstön jäseniä, jotka tekevät paljon enemmän työtä kuin mikään vähimmäisviikkotyömäärä, koska he ovat hyvin omistautuneita Euroopan projektille. Eli täytyy olla kuitenkin suhteellisuuden tajua, kun tarkastellaan näitä kysymyksiä. No sitten, mitä Piiblak sanoi, täytyy selvittää nyt tätä vielä Gresen kanssa. Minulla nyt ei ole näitä tietoja tässä mukana, mutta voimme vielä palata tähän asiaan kirjallisesti. Sitten hyväksyttävissä oleva viskiri, virheriski ja virhemäärä. Tästä on keskusteltu tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Komissio on tehnyt ehdotuksen neuvostolle ja parlamentille. Ja olemme tarkastelleet tätä käsitettä ja me emme katso, että välttämättä pitäisi käyttää samoja lukuja kunkin politiikan alalla, koska kaikki politiikan alat ovat erilaisia. Esimerkiksi yhteinen maatalouspolitiikka on yhteistä politiikkaa, jota hallinnoidaan keskitetysti. Kohesiopolitiikka on hajautettua, siinä on yhteistä hallintoa. Eli se, mistä nyt keskustellaan komissiossa, on se, mitä mieltä me olemme siitä, mikä oli se paras tapa, mikä määritellä virhe raja kunkin politiikan alalta, ja tästä tehdään sitten yksi kerta yksityiskohtaisempia ehdotuksia, ja meidän täytyy löytää nyt tähän tasapaino sen välille, että on hyväksyttävä virhetaso ja hyväksyttävä valvontaraja, mutta ne eivät välttämättä ole samanlaisia kaikilla politiikan aloilla. Tällä hetkellä on kahden prosentin raja käytössä, mutta se ei välttämättä ole oikea lukema kaikilla aloilla, ja tästä voidaan keskustella. Ja kun sisäiset keskustelut on saatettu päätökseen, voimme sitten kertoa analyyseistä ja syistä, miksi ehkä ehdotamme eri lukemia eri politiikan aloille. Eli tätä keskustelua kannattaa käydä, ja tämän valiokunnan ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa olemme valmiita sitä käymään. No sitten Mulderin kysymys, joka liittyy vuosikertomuksiin. No on tärkeää, että pääjohtaja kantaa vastuun. Sitä ei voida jakaa. Meillä oli aikaisemmin hämärä järjestelmä, joka johti ongelmiin. Joko on poliittista vastuuta ja keskitettyä hallintoa ja hyvin paljon byrokratiaa, tai sitten on hajautettua valvontaa, jossa pääjohtajat ovat vastuussa siitä, miten resursseja on käytetty, joita heillä on käytössään. Se ei tarkoita, että poliittinen vastuu poistuisi komissiossa. Kollegio on vastuussa pääjohtajien vuosikertomuksista. Ja mielestäni tämä, tämä eron teko on tärkeä ja en ole sitä mieltä, että eri järjestelmä voitaisiin sekoittaa keskenään, koska se johtaisi hyvin nopeasti ongelmiin. Kiitos. Dank u. Nu komen we aan een tweede ronde. Eh, Kiitoksia. Sitten seuraava kysymyskierros. Kolme EPPn kollegaa ovat pyytäneet puheenvuorta. Rova Ivanova, herra Fjellner ja herra Odi. Katson tässä kelloa ja haluaisin pyytää, että esitätte kysymyksenne enintään kahdessa kolmessa minuutissa. Ivanova, olkaa hyvä. Uh, in fact, the... Kiitoksia esittelijä itse asiassa otti nämä tärkeimmät kysymykset esiin, joita itsekin olin ajatellut puhua valvonnasta ja tiedon laadusta. Täällä hyvin monia parannuksia Rova Dei toi esiin. Mutta kuitenkin minä haluaisin kysyä, että myönnättekö, että on eräitä heikkoja kohtia vielä olemassa, joista, joita pitäisi parantaa sekä tiedon laadun suhteen että muuten? ja missä te näette nämä heikot kohdat? Te puhuitte kohesiopolitiikasta ja puhuitte tietyistä asioista, joilla voitaisiin lisätä jäsenvaltioiden vastuuta. Kaksi kysymystä Kroatiasta ja Makedoniasta. Kroatiassa täällä oli tiettyjä asiakirjoja, joita lähdettiin takaisin. Ja miten tämä hylkäämistaso 20 prosenttia Kroatiassa, mitä Kroatian viranomaiset ja, Kroat- ja komissio ovat tekemässä, jotta tämä taso alenisi? Ja sitten myöskin tämä kysymys Tutsmanista Kroatiassa – sitten Makedoniassa ähm, ja aikaisempi on ajateltu, että 2010 voitaisiin tilannetta sielläkin parantaa. Mitähän tällä sektorilla tapahtuu? Dank u, uh, meneer Grissle herinnert eraan inderdaad. Kiitoksia. Rova Gressle muistutti asiasta ja Ivanovakin siihen viittasi, joten pyytäisin, että mainitsisitte tämän Dutchman kysymyksen. Sitten Fjellner. Kiitos. Kiitoksia Rova Deille näistä kirjallisista vastauksista, joissa on hyvin paljon hyvää tietoa. Kaksi kysymystä liittyen näihin vastauksiin tämä työaika ja matka pisteestä A pisteeseen Ö, mutta varmaankin Rova Gressle hoitaa nämä asiat sitten jatkossa, koska tämä nyt sitten ei mahtuisi minun kahden minuutin puheenvuorooni. Mutta kuitenkin edistystähän on tapahtunut ja on hyvä tietenkin sanoakin se, Nimittäin meillä on tapana tässä valiokunnassa vuosi vuodelta käsitellä samoja kysymyksiä. Joskus me nimittäin kuitenkin onnistumme saavuttamaan jotakin ja se onkin hyvä asia. Minun mielestäni kuitenkin tärkeää on se, että komissio kaikin tavoin avustaa jäsenvaltioita näissä kansallisissa äh, hallintolausumissa Vastaus Ruotsin kirjeeseen tai kysymykseen on tulossa ehkä vähän myöhemmin, mutta kun minä katson näitä kysymyksiä, niin pysy, kysytään näistä hallintolausumista tiettyjä yksityiskohtia. Ehkä tämä liittyy englannin kielen taitooni. Min, täällä puhutaan minkälaista e- eräistä arvoa lisäävistä seikoista, mutta kuitenkin minä haluaisin, että vertailukelpoisuus säilyisi. Ja on, on surullista, jos, jos näistä kansallisista lausumista ei, ei saada sitten sitä hyötyä, mitä olisi tarkoitus saada. te sanoitte, että yhdeksän tapausta on johtanut kurinpito toimiin. Ehkä se on ihan hyvä, että vain yhdeksän tapausta on johtanut tällaisiin toimiin, kun ajattelemme koko komission henkilöstön määrää. Kurinpito toimet onko tämä sama kuin, kuin toimet? Tarkoittaako se sitä, että jotakin tapahtuu? meillä on yhdeksän tapausta ja onko niistä vaikka kaksi ihmistä vain, jotka todella sitten käpälälautaan laitetaan? Mikä on tämä disciplinary action normaali sellainen? Voisitteko kertoa siitä? Thank you, Merci, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin ensin todella onnitella esittelijäämme me olemme todella onnekkaita, kun olemme saaneet kaikki nämä huomiot ja olette hyvin energisesti paneutuneet tähän tehtävään. Ihan muutama pohdinta ensinnäkin tästä kansallisesta lausumasta. Minusta on, tämä on hyvä ajatus työstä, työstää tätä sisältöä. Jos pyydämme jää, jäsenvaltiolta ja ministereiltä varmistamaan heidän tiliensä oikeellisuus, se ei ole heidän tehtävänsä, vaan se on tilintarkastuomioon tehtävä. Jos taas heiltä pyydetään, että heidän pitäisi vahvistaa meille, että he ovat tehneet kaikensa niin, että kan, esimerkiksi että kansalliset tilintarkastustuomioistuimet ovat riippumattomia ja että heidän hallintonsa ovat järjestyksessä tähän heidän pitäisi pystyä vastaamaan. Minä ehdottaisin, että säilytetään tämä ajatus, mutta työstetään pikemminkin tämän lausuman sisältöä. Tämä koskien tätä DAS-lausumaa ja tarkastuslausumaa. Sitten tästä yleisestä menettelystä, josta olemme keskustelleet jo 16 vuotta. Haluaisin esittää kysymyksen tilintarkastustuomioistuimelle. Onko niin, että meillä on DAS-lausuma, tarkastuslausuma. Esittelijä sanoi, että on, meillä on kielteinen tarkastuslausuma. En kuitenkaan huomaa sitä. Perussopimuksen mukaan tilis, tilitarkastustuomioistuimen on annettava yksi tarkastuslausuma koskien lu, tilien luotettavuutta ja kaikkia siihen liittyviä toimia. Meillä on luotettavuudesta tämä olemassa, mutta näistä muista operaatioista – tilintarkastustuomioistuin antaa lausuntoja, kaksi myönteistä lausuntoa ja kahdeksan kielteistä lausuntoa, mutta tämä ei ole yksi tarkastuslausuma. Joten nyt haluaisin tietää, onko niin, että meillä on kielteinen tarkastuslausuma vai mahdollisesti olisikohan tämä tarkastuslausuma myönteinen? Ja mikä on tilintarkastustuomioistuimen lausuma koskien perussopimuksen toteuttamista? Hyvä pääsihteeri, voisitteko kertoa suhteistanne neuvostoon? Kokobuussa meillä on usein käyty keskusteluja eh, muun muassa vastuuvapauden epäämisestä, jolla ei ole ollut juurikaan poliittisia vaikutuksia eh, koska neuvostoa. Onko teidän kolleganne neuvoston pääsihteeri eh, henkilö, johon teillä on suhteet, koska minä olen aina ihmetellyt sitä, kuinka huonet suhteet meillä on neuvoston kanssa. Voisitteko te kertoa tästä vähän? Tehän olette vastuussa yleisestä tilien konsolidoinnista. Tilintarkastustuomioistuin ei tee juurikaan mitään huomioita neuvoston hallinnoimisesta. Kiitoksia. Minäkin haluaisin esittää pienen kysymyksen. Rova Dave, vastasit ensimmäiseen kysymykseen ja sanoitte vastauksessanne, että kyseessä ovat kansalliset lausumat. Sanoitte, että komissio on laatinut analyysin ja hyvin pian äh, tulette lähettämään näitä suuntaviivoja on näistä suuntaviivoista. Onko tällainen analyysi jo käytettävissä? Voitaisiinko se toimittaa esittelijöille? Se voisi olla kiinnostava. Kiitoksia. En eh, Sitten sanoitte meille, että piakkoin komissio lähettää näitä suuntaviivoja. Mitä tämä piakkoin tar- tarkoittaa? Minkälainen on teidän aikakäsityksenne? Olkaa hyvä. Voitte vastata. Thank you very much. Um, taking the question... Kiitoksia. No, nämä kysymykset järjestyksessä. Ensinnäkin nämä kansalliset hallintolausumat. No, me edelleen painostamme jäsenvaltioita tekemään niitä, vaikka Odin kanssa olen samaa mieltä siitä, mitä tämä tarkoittaa, kenen pitäisi kantaa vastuu, kuka ne allekirjoittaa. Sitten nämä suuntaviivat, joita toimitetaan ja sitten tämä viimeinen kysymys. No, me voimme toimittaa teille kirjallisesti analyysin, jonka olemme tehneet näistä hyvistä puolista ja eroista näiden neljän osanvaltion osalta, jotka ovat tähän ryhtyneet. Ja voin vakuuttaa, että kun sanomme, että me julkistamme näitä suuntaviivoja, se on ohjeeksi niille jäsenvaltioille, jotka haluavat harmonisoida – aikatauluja ja sisältöjä, kun, kun saamme näitä lausumia, on myöskin tärkeää, että saamme tietyn vuoden tilinpäätöksen tehtyä. Sitten tästä kurinpitomenettelystä. No meidän täytyy odottaa, että menettelyt on saatu päätöksen ennen kuin tiedämme, onko joku rikkonut sääntöjä vai ei. Me aina pohjaamme toimintamme viattomuusolettamukseen, emmekä tiedä, että kuinka moni näistä tapauksista johtaa seuraamuksiin, mutta rangaistuksia on määritelty niissä tapauksissa, mikäli joku on rikkonut henkilöstösääntöjä, ja näitä sovelletaan, ja ne saattavat olla sitä, että alennetaan, palkkaluokkaa alennetaan, esimerkiksi se riippuu siitä, kuinka vakava rike on kysymyksessä – tai onko sitten vähän vakavampi rikkomus. On vaikea antaa esimerkkejä. Joskus ne liittyvät esimerkiksi tapauksiin, joissa on toimittu epäammattimaisesti tai on ahdisteltu toisiaan. Joskus ne liittyvät rahoituskysymyksiin tai vilppiin korvauskysymyksissä. Tällaisia tapallisia tapauksia, joita on aina esillä, kun on hyvin suurista henkilömääristä kyse. Sitten suhteet neuvostoon. No, hyvin usein tapaan neuvoston ja parlamentin edustajia. Ja monta kertaa vuodessa kaikki pääsihteerit kaikista toimielimistä tapaavat ja keskustelevat sekä poliittisista kysymyksistä että myöskin yhteisistä kysymyksistä, jotka liittyvät budjettiin, hallintoon ja niin edelleen. Me painostamme neuvostoa sekä pääsihteeristö että jäsenvaltiota kaikissa näissä kysymyksissä. Ja täytyy sanoa, että he katsovat, että me olemme liian lähellä parlamenttia ja siksi he eivät välttämättä, välttämättä ryhdy toteuttamaan niitä asioita, joita pyydämme heidän, heitä tekemään, mutta me kuitenkin jatkamme painostusta. Ja monilla aloilla, esimerkiksi ulkosuhdehallinnon osalta, Tein hyvin läheisesti yhteistyötä neuvoston pääsihteerin kanssa, koska me kumpikin olimme mukana siinä, että siirrettiin virkamiehen uuteen yksikköön, mutta myöskin budjetti- ja hallintokysymyksessä teemme yhteistyötä. Ja se on syklistä, se riippuu vähän siitä, mitä asioita on käsiteltävänä, mutta meillä on säännöllisesti ja hyvin rakentavaa yhteistyötä, erityisesti neuvoston ja parlamentin pääsihteerien kanssa ja vähän harvemmin sitten muiden toimielinten kanssa. Kiitos. Zaken moet opgeklaard worden of, of... Yksi asia on vielä jäänyt hämärän peittoon. Et ole vieläkään kysy... vastanneet tähän Dutchman kysymykseen. Rova Gresle, voisitteko kertoa mistä on kysymys? Niin se kuten Dutchmanin Janade, niin pyydän anteeksi tätä. No, niin, Kroatian kysymys on jo mainittu ja kollega Iljana ei myöskään vastannut tähän kysymykseen, eli ehkä tätä voitaisiin vielä vähän syventää. Rova Dei, haluatteko kysy- vastata tähän kysymykseen? En nyt voi antaa täsmällistä vastausta Kroatiaan tai Makedonian kysymykseen, mutta voin varmistaa kollegoiden kanssa laajentumisen pääosastossa, että toimitamme teille kirjallisen vastauksen, mutta yleisesti voin sanoa, että osana tätä laajentumista edeltävää prosessia komissio tekee läheistä yhteistyötä viranomaisten kanssa – näissä ehdokasmaissa, jotta asteittain voidaan varmistaa, että kaikki rakenteet ja valvontajärjestelmät ovat valmiita. Eli silloin kun liittyminen toteutuu, silloin jäsenvaltio voi hallinnoida yhteisön budjettia samalla tavalla kuin tämänhetkisissä jäsenvaltioissa. Tämä on aina hyvin hidas prosessi, kun prosesseja näitä rakenteita muutetaan – Enkä sanoisi nyt, että olemme tyytyväisiä tilanteeseen, mutta olemme kuitenkin huomanneet, että järjestelmä toimii. Ja totta kai tavoitteenamme on, että järjestelmä toimisi niin hyvin, että täysimittaisesti noudattaisiin sääntöjä, mutta jos haluat yksikohtaisempia tietoja näistä maista, niin voin sitten toimittaa niitä kirjallisesti. Minä halusin nimittäin tietää, että tiesittekö tästä, koska tämähän on aivan valtiorikollisuutta. Okei. Okay. We blijven dit opvolgen, we nemen het mee. Toivon, että panitte tämän merkille ja seuraamme tilannetta. Sitten eh, tilintarkastustuomioistuimelle on esitetty kysymyksiä. Herra Odi esitti teille kysymyksen, eh, herra Osi. Thank you very much, eh, Mr. Chairman. Kiitoksia puheenjohtaja. Odin kommentista No ensinnäkin haluaisin toimi välittää tämän kollegallani Kalilaille, joka vastaa näistä tarkustuslausumista, ja hän voi puhua tästä, kun hän tulee tänne valiokuntaan, mutta yleisesti tilintarkastustoimistoon antaa kaksi lausuntoa EUn tileistä. Ensinnäkin liittyen kirjanpidon luotettavuuteen, ja se on tietenkin myönteinen arvio. Me toteamme, että kirjanpito heijastelee todellisia transaktioita. Ja sitten toinen lausunto liittyy säännönmukaisuuteen ja oikea oikeudellisuuteen, joka liittyy menoihin. Ja tietyillä aloilla sitten olemme katsoneet, että kuluihin liittyvät virheet ovat kahden prosentin tasoa ja näistä on puhuttu sivuille 11 ja 12 vuosikertomuksessa kohdassa 1. Mutta toimitan tämän kysymyksen Kalilaille ja hän voi sitten kertoa teille vähän teknisempiä yksityiskohtia näistä asioista. Kiitos. Eh, Kiitoksia. Herra Markakis, eh, esittelijänä, haluatteko vastata? Olkaa hyvä. Thank you. It's a... Eh, Kiitoksia. On hyvin mukava teitä kuunnella. Te nimittäin vastasitte kaikkiin kysymyksiin ja te vastasitte niihin sellaisella tavalla, että se oli aivan ymmärrettävää. No sehän on jo jotakin, mutta ongelma kuitenkin on eh, sellainen, että tässä on vähän vaaleanpunainen kuva maailmasta. Kyllä ponnistuksia on tehty ja tiettyjä asioita on saavutettu – ja huomaan, että olette tyytyväinen myös parlamenttiin osit, no siltä osin, että se on avustanut tässä prosessissa. Mutta riittääkö kaikki tämä? Minä kysyin tästä ulkoisesta tarkastuksesta ja te vastasitte, että sellainen tahohan on tilintarkastustuomioistuin jo. Hyvä on. Mutta joka tapauksessa tilintarkastustuomioistuin antaa negatiivisen tarkastuslauselman lausuman. Kaksi kolme sivuinen lausuma on, ja se on siis kielteinen. Kuitenkin te sanotte, että tämä kielteinen lausuma ei ole teille ongelma, koska te olette ponnistelemassa ja kehitystä tapahtuu. Näin te sanoitte, ja se on aivan ymmärrettävää. Mutta se ei riitä. haluaisin muistuttaa siitä, että komissio haluaa myönteisen tarkastuslausuman ja sitä ei saatu. Siksi minä toistan, että nyt täytyy vielä painostaa niitä tahoja, joilta tämä ongelma on peräisin, eli jäsenvaltioita. Toimintasuunnitelmat ovat hyviä, mutta nekään eivät riitä. te sanotte, että yhteistyötä jäsenvaltioiden kanssa on tehtävä, jotta saadaan tietyt standardit syntymään. Jotkut komissaarit tekevätkin näin. Andrula Vasiliu, komissaari, oli meillä kuultavana ja se oli ensimmäinen kerta, kun koulutuksesta vastaava komissaari oli täällä meidän edessämme kuultavana. Hän kuitenkin piti siitä, hän, hän toimii hyvin Pari kertaa vuodessa hän tapaa kansalliset eh, tahot, jotka vastaavat ohjelmien eh, täytäntöönpanosta. Pari kertaa vuodessa seminaari asioista, mm, jotka liittyvät käytäntöön. Se on hyvä, hyviä käytänteitä. On muitakin pääosastoja, jotka tekevät hyvää työtä, mutta erityisesti aluepääosasto ja sosiaaliasian pääosasto ja sosiaalirahasto, niin nämä ovat sellaisia tahoja, jotka eivät toimi kuten me haluamme. Meidän täytyy saada muutos syntymään. Puheenjohtaja Barroso, häneltä kysyttiin 14.12. vuonna 2010 jäsenvaltioista. Ja hän siis kun kysyttiin, että miten voidaan parantaa jäsenvaltioiden menettelyjä, koska hän on niistä vastuussa, hän vastasi näin. Tähän kysymykseen nähden meidän minun mielestäni täytyy saada tietoa jäsenvaltioilta. Ja kuten tiedätte, niin hallintolausumia on saatu vain muutamalta maalta neljältä viideltä. Ja mitä pääjohtaja sanoi, niin on niin, että välillä komissiolla ei ole kaikkia tarpeellisia välineitä, joissa asevaltiot otettaisiin aikaisessa vaiheessa mukaan prosesseihin silloin, kun on kysymys rahoituksesta, jonka jakamisesta päätetään kansallisesti. Niin, komissio sanoi aivan selvästi, että meillä ei ole kaikkea tarvittavaa tietoa, kuitenkin suoritamme maksatukset. maksatukset. Onko tämä teidän mielestänne oikein? Meidän mielestämme ei. Ei ole pelkästään kysymys tilintarkastustuomioistuimesta, joka sanoo, että 30 prosenttia ei ole sujunut niin kuin pitäisi, vaan on myöskin komission puheenjohtaja, joka myöntää tämän. Koska tästä on keskusteltava ja koska tämä toimintatapa päättyy? Pitäisikö jatkaa, kuten kollegatkin täällä sanoivat, että vaihe vaiheelta edetään. No onhan se parempi kuin ei mitään, mutta nyt täytyy ottaa iso harppaus. Eli kääntää tätä pyörän suuntaa. On eräitä jäsenvaltioita, joilla ilmeisestikin on talouskriisi. Erityisesti nämä maat, joissa, jotka saavat hyvin paljon varoja kohesiorahastosta. Jos me maksamme tällä tavalla kuin nyt teemme, niin koskaanhan tämä kohesiokuilu ei umpeudu vauraiden ja vähemmän vauraiden maiden välillä. Näiden maksatusten suhteen tämähän on nyt väärä lähestymistapa. Täytyy olla selvät tavoitteet jäsenvaltioiden suhteen siitä, että miten tämä eurooppalainen lisäarvo saadaan hyvin toteutettua. Toinen asia on sitten, että sopimuksissa olevat velvoitteet, onko ne täytetty jäsenvaltioissa. Toki me teemme yhteistyötä teidän kanssanne ja vahvistamme sen, että haluaisimme toimintasuunnitelman – jonka myötä jäsenvaltiot tulisivat vastuullisemmiksi siinä vaiheessa, kun sopimukset allekirjoitetaan. Tällainen sopimusajatus onkin loistava, ja jos te voisitte sitä vähän meille paremmin avata, mikä se on, miten se toteutuu. Älkää kuitenkaan unohtanut, unohtako, että on myös kysymys takaisin perinnästä. Me emme voi sanoa veromakselle, että 7,8 miljardia menee hukkaan. Mutta kiitän kuitenkin teitä vastauksista ja työyhteis, kanssanne varmastikin eh, sujuu jatkossakin. Kiitoksia. Dank u wel. Eh, ik wens ook eh, van harte mevrouw te danken voor haar... Kiitoksia. Minäkin haluaisin lämpimästi kiittää Deitä hänen läsnäolostaan ja yhteisötyöhengestä Olemme ottaneet tämän asian tosissaan. Me olemme käyttäneet tähän puolitoista tuntia, mutta tämä oli tärkeä harjoitus tämän mietinnön laatimisessa, jonka herra Tsatsimarkkaakis meille esittelee. Uskon, että tämä tarina saa vielä jatkoa. Hyvää kiitoksia. Rova Dei, seuraava kohta. Ke- kehitysrahaston vastuuvapaus. Minä olen tässä esittelijä, joten keskeytämme lyhyesti kokouksen ja herra Odi tulee johtamaan kokousta. Bien, je déclare... Euh, no niin. Jatkamme kokousta. Käsittelemme nyt esityslistan kohdan kahdeksan. Koittakaapa saada keskustelut keskusteltua. Bien. Donc point 8 de l'ordre du jour. No niin, kohta kahdeksan. Vastuuvapaus 2009, Euroopan kehitysrahasto 8, 9 ja 10. Euroopan investointipankki on Bartonin kautta läsnä. Hän vastaa Euroopan unionin ulkopuolisesta toiminnasta. Kyseessä on siis Rouva Barton. Pyydän, pyydän anteeksi. Huomaatte että on todella harmi, että emme ole enempää tekemisissä toistemme kanssa. Annan Rovalle puheenvuoron. Uh, thank you very much. Uh, you're very welcome. Kiitoksia. Voitte kutsua minua kyllä tohtori Burtoniksi, jos on helpompaa. Siten ei tarvitse tehdä eroa, kumpaa sukupuolta olen. Mutta olen kuitenkin kiitollinen tästä mahdollisuudesta. Aikaisemmin kun olen toiminut ulkotoimista vastaavana henkilönä, ja minähän tulin pankin palvelukseen vasta marraskuussa, eli olen vasta alkuvaiheessa tässä työssä ja varmasti saan vähän ajatuksia ja suosituksia sitten näistä esittämistäne kysymyksistä. pas de... Je donne la parole à toi Oui, non, Bien, donc je donne la parole à, au rapporteur. Annan puheenvuoron nyt esittelijälle, herra Bart Stas. Dank u wel, voorzitter, collega's. Um... Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olen iloinen siitä, että EIPn edustaja on täällä kanssamme tänään. Tervehdin Rova Bartania. Rova Barton vastaa toiminnasta, joka koskee Euroopan unionin ulkopuolista aluetta, eli AKT-maita. Keskustelua valmistellessa, jota kävimme siis kaksi viikkoa sitten komission sen Bibalksin kanssa, minulla oli mahdollisuus käydä läpi päätöslauselmat koskien kolme neljän viime vuoden vastuuvapauksia. Ja yksi asia sieltä hyppää silmille. Jo vuosia Euroopan parlamentti täysistunnossaan on pyytänyt vastuuvapauskeskustelussa keskustelussa että Euroopan parlamentti voisi keskustella niistä vaikeuksista, joita tähän liittyy budjettiviranomaisena. Ei ole vastuuvapausongelmia niin näitä tukia koskien, joita EIP on hallinnoinut ja myöntänyt. Tätä haluan korostaa, mutta Tästä syystä meille on hyvin tärkeää, että voisimme saada hyvin yksityiskohtaisia kertomuksia EIPltä, erityisesti koskien investointivälinettä. Emme puhu mistään pikkusummista, vaan 3,5 miljardista eurosta, jotka eivät ole vastuuvapausmenettelyssä. Kyseessä ovat kuitenkin tuet, joita Euroopan veronmaksajat rahoittavat. Mutta meillä ei ole tyhjentäviä tietoja koskien näitä 3,5 miljardia koskevia kuluja. Toki saamme EIPn kertomuksesta paljon tietoa, mutta ne ovat lähinnä rahoituksellisia tietoja ja on hyvin vaikeaa näiden kertomusten pohjalta ymmärtää, mitä ovat eri toimien konkreettiset tulokset joita on rahoitettu eri ohjelmista, on hyvin vaikea nähdä, mitä todella konkreettiset vaikutukset ovat. Kaikissa vastuuvapautta koskevissa päätöslauselmissa viime vuosina on esitetty sama huomio. Pyydämme lisää huomiota tuloksiin sekä koko bussa että täysistunnossa. Kuulin kyllä, mitä komission jäsen ja ei IP e vastasivat näihin viiteen kysymykseen, jotka esitimme. Ne olivat täsmällisiä kysymyksiä, jotka osittain pohjautuivat siihen, mitä olemme lehdistä lukeneet. Kun te otitte toimenne vastaan Euroopan unionin ulkopuolisesta toiminnasta vastaavana pääjohtajana, Guardian-lehti yhdistyneessä kuningaskunnassa julkaisi sarjan artikkeleita – jotka perustuivat kansalaisjärjestö Counterbalancein antamiin tietoihin. Annoitte näihin vastauksia ja uskon, että niiden perusteella kyllä ymmärsimme, millä tavalla Guardianin syytöksiin piti suhtautua ja kiitän teitä suuresti teidän antamista vastauksista. Rova Barton, vastauksissanne mainitsette erityisesti kysymyksen numero viisi ja toteatte, no etsin täällä vähän paperistani, no kun sanon te, niin tarkoitan tietenkin ei petä, etsin täältä nyt paperistani oikean sivun ja jatkan englanniksi, kun pankki pyrkii toimimaan e- avoimesti ja antamaan tietoja, niin tietoja kuitenkin saadaan vain pyynnöstä, ellei sitten ole kiireellisiä syitä jättää toimittamatta näitä tietoja. Voisitteko kertoa minulle, mitä tällaiset merkittävät kirjalliset syyt voisivat olla, jotka estäisivät tiettyjen tietojen julkaisemisen? Minun mielestäni avoimuus on aivan keskeistä. Edelleen tässä vastauksessanne kysymykseen numero viisi mainitsette eri petosmuodot, joita on havaittu. Ja sivulla 11 tässä 17-sivuisessa asiakirjassa EIP korostaa, ja jatkan taas englanniksi, nyky, nykyisen suojelmispolitiikan mukaisesti ne petostoimet, jotka rikkovat EUn etuja on ilmoitettu Olafille ja pankin yleiselle tarkastusosastolle. Voisitteko antaa tästä lisää tietoja? Mitä ovat nämä poikkeukselliset petostapaukset, jotka mainitsette? Missä tällaisia petoksia on tehty? Millaisista määristä on kyse? Missä tutkimukset ovat menossa? Onko teidän päätarkastajanne tai Olaf jo päässyt tuloksiin? Toisin sanoen, missä mennään? Vastauksissa Nerva Barton mainitsette petoksien tekijän mustan listan ja toteatte, että te olette ottaneet käyttöön käytännön, joka vastaa niitä käytäntöjä ja suuntaviivoja, joita käytetään komissiossa. Voisitteko ystävällisesti täsmentää hieman tarkemmin, mistä on kysymys tässä mustassa listassa? Haluaisimme saada siitä lisätietoja. Sitten aivan viimeisenä kysymyksenä. Kaikissa vastuuvapautta koskevissa päätöslauselmissa EIP on osalta on aina esitetty hyvin täsmällisiä kysymyksiä koskien teidän äh, raportointitapaanne Euroopan parlamentille. Minusta vaikuttaa siltä, että parannusta on tapahtunut, mutta vielä on paljon tehtävää. Haluaisin tietää, millaisiin ponnistuksiin aiotte ryhtyä, jotta tulevissa vastuuvapautta koskevissa päätöslauselmissa ei tarvitsisi enää todeta, että tiedon, äh, tiedotusta pitäisi vielä parantaa. Tässä jotenkin kysymyksiä. Varmasti kahdenvälisesti voimme tästä vielä puhua ja ehkä muilla kollegoilla on vielä täydentäviä kysymyksiä. Kiitoksia. Merci. Kiitoksia. Rovan Grasle. On hienoa, että Bart ensimmäistä kertaa olemme nyt samoilla linjoilla. vihdoinkin on nimetty henkilö, joka vastaa petostapauksista aikaisemmin ollut ketään, joka olisi näistä kysymyksistä vastannut ja olisi hyvä, jos saisimme nyt tietää, kuinka paljon viime vuosina on ollut petostapauksia. Siis puhun nyt useasta vuodesta. Eli kun toteutetaan näitä toimia, niin täytyy todellakin havaita näitä petostapauksia. Ja olisi hyvä, jos saisimme tietää, mitä investointipankki tekee näiden petosten osalta. Yksi Belgian kollega Olafista kävi siellä ja käsittääkseni, no hän ei tietenkään yksi voi tehdä mitään, joten olisi tärkeää, että saisimme tietää, investointipankki tekee edetäkseen tällä vaikealla alalla. Komissio on toiminut tässä kysymyksessä, mutta meillä olisi vielä yksi kysymys komissiolle. No nämä voidaan käsitellä erikseen, mutta haluaisin kuitenkin, että tämä kysymys saa vastauksen. Eli tämä liittyy korkoihin ja asioihin, joista Pibax puhui. Siellä puhuttiin vuodesta 2008 ja silloin sovittiin, että korvamerkittiin jokin tietty summa 480 miljoonaa AKT-maille muistaakseni. Eli se nyt oli vähän hiukan epäselvää mielestäni. Ja jos nyt sitten katsotaan, että tuhat henkeä tekee 969 henkilöä on tässä työssä. Eli kuinka pitkään he ovat olleet töissä, siis vuodessa on kyse vuodesta 2009-2011. Eli haluaisimme saada vähän tarkempia tietoja. Ja sitten on pieni ongelma, joka liittyy siihen, kuka on tehnyt näitä päätöksiä palkata lähes tuhat henkilöä. Kyse on siis sopimushenkilöstöstä, mutta Euroopan kehitysrahasto ei varmaankaan voi perustaa yli 200 uutta paikkaa Brysseliin, eikä myöskään ole käynyt selväksi, että komissio on katsonut surullisen silmin, että se ei saa palkata ketään. Ja sitten yhtäkkiä ilmestyykin tuhat uutta ihmistä palvelukseen. Eli kuka tällaisen päätöksen on tehnyt ja miksi me saimme kuulla tästä ihan sattumalta – ja sitten nämä korkotulot. Kyllähän on, kysehän on projektivaroista, joita pitäisi käyttää. Eli onko tämä nyt sitten kunnollista varainhoitoa? Oui, juste un point de procédure. Euh, menettelyä koskeva seikka. Meillähän on tässä vastuuvapausmenettelyt äh, Euroopan kehitysrahaston osalta, mutta pysymme, että Kobu voisi keskustella EIPn kanssa koskien ei EIPn erityisistä välineistä niihin koskevista, niitä koskevista mandateista, mutta nythän emme varsinaisesti keskustele vastuuvapaudesta, vaan, vaan meillä on keskustelu, jonka kautta voimme saada vähän täydentäviä tietoja. Rova Holmeier, olkaa hyvä. Kiitoksia. Ensin tällainen kriittinen kommentti. Ensi kerralla olisi hyvä, jos esittelijä tietäisi, että tällainen eh, tässä voitaisiin antaa tällainen kyselylomake, koska me emme tienneet tästä asiasta. Joka tapauksessa koordinaattoreiden kesken tämä pitäisi selvittää. No toisiksi. Siis kysymysten myötä se on siis helpompaa. Aluksi minä haluaisin tietää, että näyttää siltä, että EIP on korostanut tätä rahaa, joka menee pankkeihin tai erilaisiin rahastoihin kussakin maassa, niin miten pitkälle voidaan varmistaa se, että hankkeiden tavoitteet saavutetaan ja miten hyvin sitten voidaan varmistaa se, että hankkeet vastaavat sitä, mitä me olemme EU-ssa asettaneet tavoitteeksi. Miten nämä tavoitteet ja niiden saavuttaminen voidaan valvoa? Täällä on kerrottu, että on kysymys infrastruktuurihankkeista ja miten EIP voi sitten jälkikäteen varmistaa sen, että infrastruktuurihankkeet on viety päätökseen. Useinhan meille käy niin, että eräillä Afrikan kehittyvillä alueilla käy niin, että hankkeet kyllä käynnistetään, mutta niitä ei koskaan saada valmiiksi. Sitten toinen kysymys Miten EIP varmistaa sen, ettei päällekkäisyyttä tapahdu esimerkiksi komissiosta rahoitettavien hankkeiden kanssa, jos on vaikka kaksi kolme hankkeen vetäjää, jotka eivät tee koordinointia keskenään, niin miten EIP kehitys, miten komission kehitysapuhankkeet ja, ja EIPn rahoittamat hankkeet, miten niiden keskinen, keskeinen koordinaatio hoidetaan. Olisi myös hyvä saada täydellinen luettelo kaikista niistä hankkeista, joita EIP rahoittaa, eikä pelkästään näitä highlights-kohtia. Niiden eh, kohdallahan on helppo aina esittää kaikki onnistuneet hankkeet – mutta miten on näiden muiden hankkeiden kanssa, jos rahoja on käytetty väärin, jos on ollut petoksia tai jos hankkeet muuten eivät ole onnistuneet. Ja tässä yhteydessä minua kiinnostaisi se, että kuinka paljon on hankkeita jouduttu keskeyttämään – ja minkälaisia hankkeita on erilaisilla seuduilla ryhdytty vetämään. Monsieur Thank you, Mr. Chair. Uh, uh, actually... Kiitoksia, puheenjohtaja. Olen esittelijä investointipankin osalta ja Nämä kysymykset on valtaosin jo esitetty, joten minulla ei ole enää paljon kysymyksiä esittävänä Euroopan investointipankille, koska olen tätä asiaa käsitellyt jo kuukausikaupalla ja olemme jo viimeistelemässä tätä työtämme, mutta haluaisin vain todeta, että otatte esiin erittäin tärkeän kysymyksen tässä keskustelussa investointipankin kanssa tänään. Ja olisi hienoa, jos parlamentti pian voisi hyväksyä uuden ulkomandaatin Euroopan investointipankille, olemme yrittäneet puuttua valtaosan näistä kysymyksistä. On valvontaa sen suhteen, miten hankkeita toteutetaan, ja monet kollegat ovat tästä jo puhuneet. Olisi paljon enemmän avoimuutta, olisi paljon enemmän vaatimuksia ottaa mukaan paikalliset sidosryhmät, kun tehdään työtä EUn ulkopuolisissa maissa, tulosten pitäisi noudattaa EU-politiikkaa, myöskin kehityspolitiikkaa ja kaikkia muita tavoitteita, jotka on kirjattu Lissabonin sopimukseen. Mutta kuitenkin meidän täytyy muistaa, että kun tehdään työtä EUn ulkopuolella, erityisesti erittäin köyhissä maissa, siellä on erilainen ilmapiiri. Ja emme nyt halua löytää mitään tekosyitä varojen väärinkäytölle, mutta täytyy myöskin muistaa, mm, että Euroopan investointipankki toimii kilpailuympäristössä näissä maissa. Kun puhutaan veroparatiiseista ja Euroopan investointipankki on ottanut käyttöön kaikki tiukimmat säännöt veronkiertojen välttämiseksi ja veroparatiiseja vastaan. Ja kun meillä on kuulemisia paikallisten sidosryhmien kanssa ja kun puhumme tiedonsaannista ja niin edelleen, meidän täytyy olla selkeitä sen suhteen, että Euroopan investointi pankki on vähemmän kilpailukykyinen kuin muut, erityisesti kun se toimii kaupallisella alalla. Kysymys. Kun me mietimme sitä, että käytetään EUn varoja, esimerkiksi Euroopan kehitysrahastosta ja sitten Euroopan investointipankon varoja, jotka ovat täysin kaupallisia, haluaisimme nähdä, että olisi erillisiä projekteja. Meillä pitäisi olla yhtäläinen lähestymistapa, ja kun sekoitetaan EUn varoja ja pankkien kaupallisia varoja. Meidän täytyy miettiä sekä tuloksia, joihin tulisi päästä, mutta myöskin mahdollisuutta tehdä työtä näissä maissa ja täyttää investointipankin poliittisia tavoitteita. Ja meidän pitäisi myöskin vaatia, että avoimuus lisääntyy näissä maissa. Eli voimme jatkaa tätä keskustelua ja toivon, että että valtaosa näistä huolenaiheista otetaan huomioon ulkoisen mandaatin myöntämisen yhteydessä. Euh, Kukaan ei enää näköjään halua pyytää puheenvuoroa, joten komissiosta Kins, Kins ehkä haluaisi kommentoida sitä, mistä Rova Gressle puhui. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Ah, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Me olemme lähettäneet kirjeen Piibalksin kuulemisen jälkeen muutama viikko sitten. Ja haluaisin nyt tässä selittää, että tämä sisäinen sopimus sopimuksessa oli 430 miljoonaa EGRn kymppiin. Ja tässä oli kysymyksessä myöskin työvoiman kustannukset pääpaikalla. Miten sitten kassatasapaino sujuu? Tässä noin kaksi miljoonaa euroa uskokseni vuosittain on kyseessä – sisäiset sopimukset, että 10 EKRn e, summat on käytettävä tiettyyn tarkoitukseen. Tämä liittyy kaikkiin rahoituspäätöksiin, joita me teemme. Me ehdotamme EKRn komitealle näitä asioita ja meidän täytyy saada myönteinen lausuma. Sitten tulee komission päätös. 430 miljoonaa tarkoittaa koko kauden eh, maksuja EKRS, eli 2008-2013. 2008 me teimme ensimmäisen päätöksen, joka kattaa tämän eh, kauden eh, vuoden loppuun asti 181 miljoonaa Meillä on 442 lähetettyä työntekijää ja myös paikallisia. Ja sitten 52 paikkaa täällä pääkonttorissa ja kaikenlaisen henkilön, henkilöiden suhteen. Kaikki nämä ovat siis organi- organisaatiokaaviossa mukana ja maksetaan näille henkilöille samalla tavalla kuin muillekin vakituisille tai väliaikaisille henkilökunnalle EU-budjetista. Ja tietenkin tässä myöskin tilin tarkastusvirasto on mukana tarkastuksissa. EKRn rahoitusosuus on noin 50 prosenttia tässä AKT-valtuuskunnissa, joten melko suurista varoista on kysymys. Tätä ei pidä pitää mitenkään ylimääräisenä eränä, koska jos me katsomme aikaisempia menoeriä budjetissa, niin e- ei tämä aina ole mitään ylimääräistä, mutta EKR 10 tässä on pientä kasvua yhdeksikköön verrattuna. Joten EKRstä tämä summa maksetaan mutta aivan kuten sanoin, niin kyllä eh, siinä on tilintarkastustuomioistuin kautta linjan mukana. Merci. Kiitoksia. Eh, Rova Grisleva lyhyesti. Abgesehen davon, dass wir es halt nur durch Zufall gemerkt haben. <laughs> Niin, haluaisin vain palata vielä tähän korkokysymykseen. Onko tavallista, että korkokuluja käytetään henkilöstön palkkaamiseen? koska mielestäni se ei todellakaan ole mitenkään hyvä idea ja se ei mitenkään liity hyvään varainhallintaan. Näitä varoja piti käyttää ja miten, miten korkotulella voidaan sitten palkata ylimääräistä henkilöstöä. Aivan lyhyesti, olkaa hyvä. Um, that's what the, the legal... Siis näin oikeusperustassa todetaan. Ennen tätä EQRn päätöstä voitettiin käyttää korkovaroja ja voitiin niillä rahoittaa hankkeita. Ja nyt tätä on kavennettu ja sovimuksessa joka on hyväksytty jäsenvaltiossa, on todettu, että näitä korkotuloja käytetään vain kulujen kattamiseen. Eli tässä on noudatettu nyt tätä oikeusperustaa. Kaikissa näissä asioissa olemme erittäin uteliaita Puhumme rakenteista, josta emme oikein enää tiedä, ovatko ne hallitusten välisiä yhteisöllisiä edunsaajat tietenkin haluavat rahaa. Minä olen taistellut sen puolesta, että EIP maksaisi niiden takuiden hinnan, joita EU antaa ulkoista toimintaa varten, mutta en ole tähän vielä päässyt. Me olemme todella, meidän olisi nyt aivan aloitettava puhtaalta pöydältä koskien kehityksen raho- saattamista. En tiedä, on, tuleeko tämä transaktiovero tulossa niin, että 100 miljardia kehitys kehitystukea saataisiin sieltä vuodesta 2020, mutta meidän todella teht- aloitettava alusta tämä rahoitusinstrumentin käyttö. Haluaisitteko käyttää puheenvuoron? Ette ilmeisesti. Nyt antaisin, puhe- antaisin puheenvuoron Rova Bartonille. Loppupuheenvuoroa varten, olkaa hyvä. Thank you very much. I will... Kiitos yritän nyt parhaani mukaan vastata kaikkiin näihin kysymyksiin ja olen valmis kertomaan myös lisää, mikäli ihmiset kokouksen jälkeen haluavat muuta tietää. Ensinnäkin te puhuitte tästä raportoinnista ja tuloksista. Erittäin tärkeä asia. Minun kollegani ovat jo pyrkineet monella tavalla tätä raportointia, julkista raportointia ja teille raportointia pyrkineet parantamaan. Se, että täysi luettelo eh, hankkeista, 76 kappaletta, ja olemme todenneet, että molen, monet niistä ovat hyvin haastavia. Me voimme kuitenkin tehdä toimia vielä paremmin ja siksi minun täytyykin erityisesti sitä korostaa. E, sivulla 49 on työpaikat, jotka ovat syntyneet, e, niin se on kiinnostavaa, mutta vielä paremmin täytyy siinäkin toimia. Ja jos ensi vuonna sanon samaa eikä, eikä tämä ole parantunut, niin sitten minua voidaan kritisoida. Sitten muut e, kysymykset, ensinnäkin avoimuus. Minä olin aikaisemmin hallintoneuvostossa EIPssä ja minä halusin avoimuutta lisättäväksi. Minä näinkin joitakin tapahtumia siellä, esimerkiksi pöytäkirjojen avoimuus parantui. Ja kuitenkin joissakin on tilais, tilanteissa on sellaista, että luottamuksellisista syistä ei kaikkea liiketoimintaan liittyvää tietoa voi paljastaa ja se täytyy vain hyväksyä. Rakkalfin sitten puhui tästä mm, läpinäkymättömyydestä, joka ei liittynyt siis bisnekseen, vaan, vaan näihin henkilöstöasioihin. Joskus eh, tuen saajat saivat vain 250 euroa. Joka tapauksessa me olemme siirtämässä resurssejamme parempaan valvontaan. Meillä on uusi valvontayksikkö perusteilla ja on aivan perusteltua se, että me saamme lisää myöskin henkilökuntaa. Sitten eh, kun me katsomme strategisesti tätä tasapainoa, niin pitäisi saada eh, hallitukset ymmärtämään, kuinka tärkeää eh, valvonta on. Me huomaamme näistä eh, vastauksista, että monet eivät ymmärtäneet sitä, minkälaista pankkitoiminta on. Ja sitten mitä petoksiin tulee, minä puhuin tässä komission edustajan kanssa juuri äsken ja jatkamme keskusteluja, mutta kuitenkin on olemassa tiettyjä tasoja. Meillä on taso viisi, jossa organisaatio joutuu mustalle listalle. Tällaisia yrityksiä tai organisaatioita ei tällä hetkellä ole, eli tämä on aika hankala tai korkea taso mutta täällä aikaisemmilla tasoilla olen, on menettelyjä. Minä olen hallintoneuvoston aikana niin nähnyt, että minkälaisia menettelyjä on olemassa. Aika paljon työtä tästä syntyy. Ja, ja vaikka me haluammekin enemmän tehdä, niin meidän täytyy jonkinlainen tasapaino tilanne saada syntymään, koska meidän täytyy esimiehemme saada varmistuneeksi siitä, mikä on tärkeää, mikä ei. No sitten arvioinnit. Kysyttiin, että miten me voimme seurata sitä, että tavoitteet saavutetaan hankkeissa. Täällä on monenlaisia tasoja myöskin tässä kysymyksessä. Ja noin pääsääntöisesti me, me saavutimme tavoitteet, vaikka on myös asioita, joissa voitaisiin paremmin toimia. Meillä on hyvin yksityiskohtainen menettely, jolla tätä rahoituspuolta tarkastellaan. Ja meillä on aivan fyysisiäkin tarkastuksia. Tämä ehkä on vastaus kysymykseen. Ja kaikki tämä jatkuu siis siihen asti, kunnes projekti saadaan päätökseen. Jos haluatte tästä jotakin tietoa paperilla, niin sitäkin on olemassa. Sitten tämä päällekkäisyysriski komission toiminnan kanssa. Uskoakseni tähän avain on koordinointi. Minun mielestäni EU:ssa on kolmen, neljän vuoden aikana edistytty hyvinkin paljon tässä yhteistyössä, mitä tulee komission jäsenvaltioiden EIPn kehityshankkeisiin. Tämä lainaustoiminta ja kaikki muukin toiminta, niin kyllä komissio voisi toimia paremmin. Itse näen tehtävänäni niin sen, että saamme paremman koordinointimenettelyn syntymään. Meillä pitäisi esimerkiksi valtuuskunnissa olla meidän henkilöstöämme mukana ja ne asiat koordinoitaisiin maatasolla. Joten siinä on vielä tekemistä ja toivon, että jos olen täällä ensi vuonna, niin voin kertoa siitä, miten olemme edistyneet. No sitten poistot ja petokset. Aika harvoin tällaiseen joudutaan ja se, jos näistä, eh, näistä hankkeista joudutaan perääntymään, niin jos jos yleensä hankkeet epäonnistuvat, ne johtuivat eh, poliittisista riskeistä tietyissä maissa ja hankkeista sillä tavalla jouduttiin perääntymään. No sitten petokset. En voi nyt mitään nimiä antaa, koska tässä on oikeudelliset menettelyt menossa vasta. Ainoa tapaus, jonka tiedän tapahtuneen EIPllä, oli tällainen CDI-hanke, jossa EIP oli mukana. Olen ollut hyvin vaikuttunut siitä, miten tämä asia hoidettiin ja nyt suhtaudumme hyvin luottavaisesti siihen, että oikeisiin toimenpiteisiin ryhdytään. On sellaisia menettelyjä olemassa, että tiedämme, että tämä hoidetaan jatkossa paremmin. Olisihan se outoa, jos, jos tällaisia heikkoja kohtia ei olisi tässä toimintakentässämme havaittu. Kiitoksia. Merci, Madame le Directeur Général. Kiitoksia rouva pääjohtaja, kiitoksia puheenvuorostanne ja läsnäolostanne. Kiitoksia myös komissiolle ja päätän tähän tämän kohdan ja keskeytämme kolmeksi minuutiksi kokouksen ja annan puheenjohtajuuden taas Bart Stassille. Goed collega's, dan eh, gaan we nu naar... No niin, hyvät kollegat. Esityslistan toisiksi viimeinen kohta tämän aamupäivän aikana koskee lausuntoa. Ekon valiokunnalle valmistelijana on kollegamme Odi. menettely on sellainen, että tänään käymme ensimmäistä keskustelua ja lausunto on esiteltävä talous- ja raha-asioiden valiokunnalle, jossa, sit, jossa äänestetään 15. maaliskuuta. Toisin sanoen meidän on äänestettävä omasta lausunnostamme 28. helmikuuta. ehdotan, että annan puheenvuoron ensin esittelijälle alustusta varten. Merci, euh, monsieur le président. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin äh, tervehtiä Euroopan investointipankin edustajaa äh, herra Dominique de Crencourt, joka on institutionaalisten asioiden johtaja, on täällä paikalla. Haluaisin kiittää EIPtä siitä, että se on kiinnittänyt huomiota parlamentin jäsenten kantoihin – tässä lausunnossa ensimmäisessä kahdessa kohdassa katsotaan, että EIPn olisi panostettava strategisiin pitkän aikavälin investointeihin Euroopassa. Sillä on jo siitä kokemusta kohdassa kolme. Muistutan, että EIP on ehdottomasti säilytettävä AAA-luokituksensa, koska tarvitsemme pankin, joka kantaa ylpeänä nimeään. Tämä selittää kannan, mikä on ilmaistu seuraavissa kohdissa. Olen sitä mieltä, että tällaisessa pitkän aikavälin eh, rahoituksessa EIP on kaiken näköisissä soseissa minun mielestäni sen on pysyttävä pankissa, pankkina. Jos meillä on pitkän aikan välin rahoituksia eh, operaatioissa, joiden riskitaso ei sovi yhteen eh, tällaisen luototustoiminnan kanssa, niin ei, tämä oli EIPn rooli, kuten EKn valiokunta sanoo, että EIPn pitäisi myöntää tukia. No en tiedä, en ole aivan varma, onko se sen rooli. Hyvät kuulijat, muistutan siitä, että meidän valiokuntamme säännöissä meillä on täys toimivaltuus EIPn suhteen meillä on tämä sopimus joka toinen vuosi, mutta meidän, me tarvitsisimme EPn kannan EIPstä. Työjärjestyksessä tämä toimivaltuus on annettu nyt koko buulle. Sitten kohta neljä. Tämä on kaikkein tärkein ehdotukseni ja tähän haluaisin EIPn kannan. Minä emmekä me voi suorita EIPn osalta vakavaraisuusvalvontaa ja taloudellisen tilanlaatua koskeva valvonta Filip Mistatin EIPn johtajan kanssa Olenpa tästä puhunut, hän on yhtä mieltä EIPn EIPhän on sovellettava sääntelijä valvontaa niin kuin kaikkiin kansallisiin palkkeihin, mutta kun EIP on kansainvälinen toimija, kuten maailman pankki, näin ollen siihen ei sovelleta tätä sääntelyä. Sillä on tilintarkastaja ja tilintarkastuskomitea, mutta sillä ei ole todennäkö, todellista vakavaraisuusvalvontaa, jonka kautta voitaisiin varmistaa, että siellä hyödyn, käytetään parhaita käytäntöjä ja, oma, ja pää, oma pääomaan valvontaan asianmukaista. Me olemme ottaneet kantaa tähän vakavaraisuusvalvontaan art- artiklassa 127, en muista mikä se oli aikaisemmin, aikaisemmassa perussopimuksessa kohdassa 6, todetaan, että neuvosto voi yksimielisesti antaa EIPlle toimia koskien luotonantoa. EKPn johtaja oli yhtä mieltä, mutta neuvosto ei tätä halunnut ja komissio ei koskaan tehnyt tällaista ehdotusta. Minä olen tehnyt tästä kirjallisen kysymyksen neuvostolle ja sanonut, että komissio ei ota asiaa käsiteltäväksi. Se ei halua tehdä niin, koska se tietää, että neuvostossa ei ole enemmistöä. Kyseessä on siis formula, joka ei toimi. Kun perustimme eurooppalaisen luototuslaitosten valvontaviranomaisen, tein kaksi tarkistusta, jotka hyväksyttiin Ekon valiokunnassa – katsoin tätä asiaa esittelen kanssa. Ne, ne kuitenkin hylättiin äh, kolmikantaneuvottelussa. Ajattelin ottaa tämän äh, sääntelyn mukaan äh, luottonan antajia koskevan eurooppalaisen viranomaisen sääntöihin. Ei säännöt pohjautuvat perussopimukselle ja näin ollen emme voi eurooppalaisessa asiakirjassa tehdä mitään muutoksia, joka ei perustuisi perussopimukseen. Joo, ah, tämä on ehkä vähän virallista ähm, argumentointia. Minä en ollut kovin vakuuttunut, mutta tänä päivänä juridista syistä emme voi että saada aikaan tällaista sääntelyä tämän pankkiviranomaisen tapa puolelta. Kohta viisi ehdotan, että valvontaa harjoitettaisiin 127 artiklan pohjalta ja näin neuvosto antaisi tämän valtuutuksen. Tämä on kuitenkin poliittisesti ongelma. Mikäli tämä ei onnistu, ehdotan, että EIP itse vapaaehtoisesti asettuisi eh, joko Euroopan pankkiviranomaisen tai riippumattoman tarkastajan eh, tarkastuksen alaiseksi. Meillä on kuitenkin näitä pitkän aikavälin investointitarpeita, euroobligaatiot esimerkiksi. Meidän on oltava hyvin varovaisia Ekon valiokunnan mietinnön kanssa, koska tässähän on oikeastaan sekaannus näiden eurobondien, näiden, näiden euroobligaatioiden ja valtion velkabondien suhteen. Nämä ovat valtavan erilaisia kysymyksiä ja nämä vähän sotketaan toisiinsa Kyseessä ovat todella konkreettiset infrastruktuurihankkeet. Meidän on nyt todella yhdessä pohdittava ainakin infrastruktuurien rahoitusta. Tunnemme, että kyllä poliittista yksimyyttä alkaa löytyä, välineitä on, rahoitusta on, nyt ehkä olisi luotava uusia välineitä ja tästä syystä kohdassa kuusi ehdotan sitä, mitä on jo monta kertaa ehdotettu aikaisemmin, vuonna 2006 muun muassa, Ehdotan, että komissio antaisi EIPn vastuulle tutkimuksen, joka koskee siitä, kuinka voidaan rahoittaa pitkän aikavälin investointeja. EIP ja Luxemburgissa on valtavan päteviä henkilöitä, joilla on kokemusta yksityiseltä ja julkiselta sektorilta ja pankkisektorilta. Heiltä voitaisiin pyytää tutkimus koskien sitä, kuinka Euroopan unioni ja yksityiset ja se, julkiset sektorit e, e, ja muut tahot voisivat saada aikaan välineitä pitkän aikavälin investointeja varten. Olen aivan varma, että saataisiin aikaan hyvin laadukas tutkimus, jota ehdotan kohdassa kuusi. Se voisi olla poliittisen keskustelun pohjana, joka on nyt alkamassa komission, komission puheenjohtajan euro-obligaatioita koskevan ehdotuksen jälkeen. Kiitoksia. Behalve mevrouw Gressle straks nog tussenkomen. Kiitoksia. Tässä on ainakin Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Okei. Okay. Dan stel ik voor dat we eerst... Geier. Dan stel ik voor dat we eerst... Eh, Selvä. Siinä tapauksessa ehdotan, että kuulemme ensin EIPen reaktion herra Krejankur. Te ilmeisesti käytätte puheenvuoron pankin puolesta ja sitten ehkä komissiosta Kassoni niin haluaa pyytää puheenvuoron. De Kreenkur, olkaa Thank you very much, Mr. Chairman. Um... Kiitoksia, puheenjohtaja. Haluaisin nyt vastata näihin kahteen tärkeimpään kohtaan, jotka tulivat esille Odin lausunnosta. Ensinnäkin valvonta ja toiseksi tutkimus, joka liittyy rahoitukseen. Valvonnasta No, olemme hyvin pitkälti samaa mieltä valmistelijan kanssa ja olemme vuosikausia katsoneet, että pankki oli avoin kaikille lisävalvonnalle, mikäli tällaista voitaisiin löytää perusopimusten säännöistä. Mutta korostaisin kahta kohtaa, niin kuin aina teen tässä keskustelussa. Ensinnäkin mikään kansainvälisistä rahoituslaitoksista ei ole valvonnan alaisuudessa. Ja toiseksi, palaan vielä tähän Euroopan investointipankin valvontaan, ja toiseksi valtaosa kansallisista pitkän ajan investoinneista, jotka tekevät hyvin samanlaista työtä kuin Euroopan investointipankki, ovat kansallisen valvonnan alaisia. Tällä hetkellä valvonta on hyvin paljon talletusten suojelua ja pankkien toiminnan valvontaa silloin, kun kyse on toiminnasta, joka ei kuulu kansallisille kehityspankille tai investointipankille. Ja tämä on tärkeää, koska tästä syystä me olemme nyt tilanteessa, joka on verrattavissa muihin pankkeihin, paitsi että meidän tilanteemme on vahvempi. Perussopimuksessa on todettu, että meillä on riippumaton tilintarkastuskomitea ja muilla vertaispankilla tällaista ei ole. Eli tällainen riippumaton valvontakomitea on vahvistunut Lissabonin sopimuksen kautta. Siellä on lisäjäseniä, joilla on oltava valvontataustaa. Ja meillä on tällaisia ihmisiä nyt mukana tällä hetkellä. Ja tietysti luotamme ulkoisiin tilintarkastajien. Eli meillä on jotain jo käytössä, joka on tärkeää ja vahvempaa kuin missään muissa vastaavissa pankeissa. Mutta se ei tarkoita, ettemmekö haluaisi mennä pidemmälle. Me olemme valmiita menemään pidemmälle, muuten kuten valmistelija selitti, tähän liittyy poliittisia ongelmia saada yksimielisyys, jotta Euroopan keskuspankki harjoittaisi valvontaa. Sehän olisi kaikkein luonnollisin vaihtoehto. Eli meidän täytyy miettiä vaihtoehtoja ja me olemme keskustelleet tästä ehdotuksesta. Me olemme keskustelleet uuden pankkiviranomaisen kanssa Euroopassa, mutta tähän liittyy tämä oikeudellinen ongelma, mutta tähän liittyy myöskin kapasiteettikysymyksiä. Tällä hetkellä tätä valvontaa ei pystytä harjoittamaan, joten olemme nyt käynnistäneet pari vuotta sitten vuoropuhelun ja yhteistyön Luxemburgin valvontaviranomaisen kanssa. Ja tähän liittyy nyt hyvin vahva lisävalvontaelementti. Ja kriisistä lähtien investointipankki sai lisärahoitusta keskuspankilta. Ja tietysti siihen liittyy monia ehtoja pankkien osalta, jotka saavat tätä tukea, ja Luxemburgin viranomaiset harjoittavat valvontaa. Eli tässä on noudatettu hyvin pitkälti teidän suosituksianne. Tässä tekstissä meille ongelma on se, että olisi toinen ulkoinen riippumaton valvoja. Meillä on jo yksi. Ja se, että olisi kaksi, kolme, neljä tai viisi, niin ei se ole oikea ratkaisu mielestämme. Mutta jälleen kerran nämä kaksi vaihtoehtoa, joko keskuspankki, mikäli se on poliittisesti mahdollista, tai sitten vahvistetaan työtä Euroopan pankkiviranomaisen kanssa ja kansallisen valvojan kanssa, se voisi olla oikea tapa edetä. Sitten tämä toinen kysymys. Tutkimus, jota on suositeltu, jolla meille etsittäisiin uusia rahoitusvälineitä infrastruktuurien rahoittamiseksi. Me katsomme, että tämä voidaan toteuttaa ja me olemme tätä jo tekemässä tällä hetkellä koska työ, jota teemme komission kanssa ja kun analysoimme mahdollisuuksia löytää uusia rahoitusvälineitä EUn budjetin käyttämisen osalta seuraavien rahoitusnäkymien aikana, se kattaa hyvin pitkälti tämän tutkimuksen vaatimuksia ja ehkä voimme muodollistaa ja laajentaa niitä ja sopeuttaa niitä teidän vaatimuksiinne ja näissä puitteissa ainoastaan kysymys, joka liittyy investointiosioon EUn budjetissa, se nyt ehkä ei kuulu investointipankille, vaan pikemminkin komissiolle. Ja sitten lopuksi olen täysin samaa mieltä siitä, mitä sanoitte näistä eurovelkakirjoista. Ne ovat hyvin erilaisia asioita ja hämmennys on erittäin ikävää. Ja Euroopan investointipankin velkakirjat ovat eurovelkakirjoja ja vuodesta vuoteen ne ovat noin 60 miljardia. Niillä rahoitetaan siis investointeja Euroopassa. Ja sitten Baroson ajatus käynnistää hankevelkakirjoja. No hankevelkakirjat eivät ole eurovelkakirjoja, vaan ne ovat velkakirjoja, joita tulee investointihankkeiden toteuttajilta, eli kuluvat yksityiselle sektorille. Eli siinä ei ole mukana jäsenvaltiot eivätkä investointipankki, eli ne eivät ole eurovelkakirjoja, vaan hankevelkakirjoja. Ja sitten tiedetään, että oli sitten valtion velkaa varten eurovelkakirjoja tai budjetin laajentamisen varattuja velkakirjoja. Puhun nyt Delors-velkakirjoista, Junckerin velkakirjoista ja Barroson velkakirjoista, ne ovat hyvin erilaisia. Ja nyt siis puhutaan näistä hankevelkakirjoista, jotka ovat Barroson ja ne eivät sido EUn budjettia tai jäsenvaltioita. Kiitos. Thank you. Erkazoni. Um, thank you, Chair, and uh, I would also like to focus on those two points. The first... Niin, kiitoksia. Minä haluaisin ensin kiittää herra Odia siitä, että hän kertoi, mikä tämä taloudellinen valvontatilanne on EIPssä. Tässä on nyt loistava tilaisuus e, saada tämä valvonta paranemaan. Ja aivan kuten sanoitte, tässä on poliittinen e, keskustelu, joka liittyy tähän mahdolliseen valvontaan ja, ja myöskin tämä pankkivalvontaviranomainen ja se oikeudellinen perusta. Sitten kolmas asia oli, oli nämä epäviralliset järjestelmät eri tahojen kesken ja se ulkoinen tarkastus, niin se ei olisi mikään ylimääräinen kerros, vaan, vaan, vaan että tällaista mahdollisuutta pitäisi ehkä vielä tarkastella. Nämä sitten rahoitusinstrumenttikysymykset. Tässä komissio tekee hyvin tiivistä yhteistyötä ja erittäin tärkeä asia tulevan talouskehyksen kannalta. Nämä eh, projektikohtaiset euroobligaatiot, eh, niin meidän täytyy erottaa EIPn E, joukkovelkakirjat ja nämä projekteihin liittyvät toisistaan, mitä siis Barroso ehdotti. Hyvin kiinnostava tapa lisätä yksityistä rahoitusta infrastruktuurihankkeisiin. Monivuotinen rahoituskehys on sellainen, että me olemme yhdessä EIPn kanssa, komissio ja e EIP, miettimässä minkälaisia muita rahoitusinstrumentteja kontakteja tarvittaisiin. Me olemme saaneet eh, hyvin paljon asiantuntija-apua eh, myöskin yksityiseltä rahoitussektorilta. Ja kaikki tämä on hyödyllistä monivuotisen rahoituskehyksen laadinnassa. Rahoitusinstrumenttikysymys on hyvin tärkeä, aivan kuten Ekon valiokunnallekin on kysymys siitä, että jos me lisäämme näiden välineiden määrää, niin täytyy myöskin avoimuutta ja parlamentin tarkastelumahdollisuuksia lisätä. Ja onpa sitten eurobondeista tai muista rahoitusinstrumenteista kysymys, niin täytyy kuitenkin olla hyvin selkeä ja avoin raportointijärjestelmä olemassa parlamentille, jotta se voi tarkastaa, missä mennään. Meneer Casoni, we hebben eh, vier woordmeldingen. Kiitoksia. Meillä on neljä puheenvuoropyyntöä. Ja sitten meillä on vielä virastojen vastuuvapaus, joten joudun olemaan tiukkana puheaikojen suhteen kaksi minuuttia. Jokaiselle Gressle. ja Euroopan investointipankki. Sillä on yli 90 miljardia käytössä ja Kalfinger on tekemässä tässä juuri mietintöä budjettivalikunnassa, joten Jean-Pierre tässä lausunnossa tästä täytyy mainita jotain, mitä tulee avoimuuteen, tilivelvollisuuteen. Eli meidän täytyy palata näihin asioihin, näistä on pidettävä huolta, ja tähän liittyy ongelmia. Ja siksi teen tästä tarkistuksia. Eli miten sitten nämä tytäryhtiöt, Euroopan investointipankilla on tärkeä rooli uusissa säännöissä ja komissio arvioi investointipankkia ja tulevaisuudessa yhä useampi budjetin osa liittyy sen hallintaan. Eli miten myöhemmin investointipankkia käsitellään. Nämä ovat tärkeitä kysymyksiä. Ja sitten nämä rahoitusvälineet, joissa Euroopan investointipankilla on osa hallinnosta vastuullaan. Ja haluaisin kysyä, mitä nämä uudet rahoitusvälineet sitten ovat. Kiitos. Um, meneer Geyer, he, uh, Kiitoksia sitten herra Geyer. Ei käytäkään puheenvuoro, kiitoksia siitä. Hän antaa puheenvuoron Rova Herzogille. so much, eh, Chairman. As being a shadow rapport... Kiitoksia. Minä olen Raodin varjoesittelijänä ollut ja teollisuusvaliokunnassa myöskin mukana tässä asiassa. EIPn tuki Euroopan politiikalle, niin minun täytyy sanoa, että minun mielestäni EIPn toimet ovat erin, erittäin tärkeitä, jotta pääsemme tavoitteisiimme. Olen aivan samaa mieltä, että jos me haluamme toimia niin, että EIP hoitaa tätä rahaa liikennettä yhä enemmän, niin sen täytyy toimia hyvin ja avoimesti ja myöskin valvonnasta pitää huolehtia. Sen, siinä mielessä tämä mietintö on aivan oikean suuntainen. Minä kuitenkin olen eri mieltä siitä, että minkä tyyppistä valvontaa voitaisiin järjestää Täällä puhuttiin EKPstä, mutta meidän mielestämme Euroopan keskuspankin rooli tällaisena, tällaisessa järjestelmässä ei olisi hyvä. Minun mielestäni EKPllä ei olisi tässä roolia, varsinkaan kun EKP ei ole eurooppalainen instituutio ja kymmenen maata on sen ulkopuolellakin. Miten se voisi valvoa EU-instituutiota olematta itse sellainen? ja kun kaikki maat eivät muutenkaan ole EKPssä mukana. Kiinnostava ajatus, mutta tässä on nyt sopimusten perusteella sellainen tilanne, että hyvin vaikea tällaista olisi kuvitella. Jos näin tälle linjalle lähdetään, niin muita asioita pitää järjestää uuteen malliin. Euroopan pankkivalvontaviranomainen, riippumaton sellainen, se ei kuitenkaan ole valvontaelin varsinaisessa mielessä. Hyvin tärkeä asia kuitenkin myöskin tutkia jatkossa ja työtä pitää tehdä. Minun mielestäni komission oikeudellinen yksikkö, senkin täytyy olla tässä mukana – ongelmat täytyy ratkaista, mutta tällä hetkellä meillä ei vielä ole sopivaa keinoa. Ehkä jäsenvaltioiden erilaiset valvontaviranomaiset, jotka ehkä tällaisessa kiertävässä järjestelmässä voisivat toimia. Me pyydämme, että komissio pyrkii löytämään ratkaisun. Kiitos. Dank u. Dus er zal nog overleg moeten eh, plaatsvinden tussen de rapporteur. Kiitoksia esittelijä ja sosiaaliset varmasti tulevat käymään keskustelua. Chatsimarka. Kiitos, jatkan siitä, mihin Herzog päättyi. En ole vakuuttunut siitä. Keskuspankki on oikea paikka, mutta meillä on nyt uutta arkkitehtuuria, jota parlamenttikin on kannattanut investointipankin osalta. Ikhajan puhui tästä Luxemburgin valvontaviranomaisesta, eli kohdassa neljä puhutaan, että valvonta ei ole, sekään ei ole hyvä. Eli tämä täytyy nyt täsmentää. Ja ehkäpä Euroopan uudessa pankkivalvontaviranomaisessa viranomaisessa pitäisi löytää uusi kumppani. No sitten tämä kohta kuusi. Kajanku puhui siitä, että noin kymmenen päivän ajan minun ryhmässäni oli kuuleminen aiheesta tulevaisuuden rahoitus – euroobligaatiot olivat esillä. Ja siellä oli erinomainen esitelmä. Ja sitten nämä eri obligaatiot, ne pitää erottaa toisistaan. Se on tärkeää, koska kaikkea nyt ei saa heittää samaan nippuun. Ja joissain maissa euroobligaatio on myrkyllinen termi. Mutta sitten nämä Euroopan investointipankin obligaatiot markkinoilla. No, sitä ei saa laittaa samaan nippuun kuin se, mitä Juncker esimerkiksi ehdotti. Eli siksi on ratkaisevan tärkeää, että tässä valiokunnassa käsitellään tätä aihetta, koska en tiedä olitteko te paikalla, mutta edellisessä kokouksessa silloin kun puhuimme vastuuvapaudesta ja myöskin EUn puutteellisista valtuuksista liittyen kohesiovarojen käyttöön. Eli EU ei ole vuosiin enää pystynyt riittävästi luomaan eurooppalaista lisäarvoa, ja teidän pankin rahoittamat hankkeet, niiden osalta tämä on mahdollista. Ja esityksessänne erityisesti hyvä oli se, että on aina myöskin avustuksia tai ehkä pitäisi myöskin olla lainoja, jotka maksetaan takaisin ja tälläkin tavalla voitaisiin toteuttaa hankkeita. Eli sitten kun sekoitetaan näitä eri muotoja, eli apurahoja ja lainoja, niin tällä tavalla pankki voi toimia erittäin hyvin. Esimerkiksi Digin Quinn tulee iltapäivällä puhumaan ja sitten voimme todeta, että se mikä toimii hyvin, eli tämä riskin jakomenetelmät, niiden osalta Euroopan investointipankki hallinnoi 15 miljardia. Tämä ei ole mikään uusi asia, vaan Tällaisia on käytetty markkinoilla pitkään, mutta ei kuitenkaan riittävästi. Eli tehokkuutta pitää lisätä ja siksi meidän pitää käsitellä näitä asioita tässä valiokunnassa. Kiitos. Herra Kaffin. Uh, uh, first I would like to, to say that uh, in, in general... Niin, aivan yleisesti sanon, että Jean-Pierre Audin ehdotukset ovat hyviä ne, mitä hän tässä mietinnössä esittää. Sitten kuitenkin muutama ajatus siitä, että eh, miten tämä sääntely ja valvonta järjestetään. Eh, jos on systeeminen riski, niin silloin valvontaa tarvitaan. Ja onko EIPssä systeeminen riski olemassa, niin silloin valvontaa tarvittaisiin enemmän avoimuutta kyllä tarvittaisiin. Meidän täytyy katsoa, minkälainen säännöstö EIPssä on verrattuna muihin rahoitusinstituutioihin maailmassa, joten jos me haluamme avoimuutta, niin sitä pitäisi tätä kautta lähteä etsimään. systeeminen riski ei kuitenkaan ole sellainen, jota heti suoraan pitäisi kytkeä eip ja muihin rahoitusinstituutioihin, mutta kiinnostava keskusteluhan tämä on. Kiinnostavaa nähdä, mitä ip investoinneista sanoo, uusia rahoitusvälineitä on kehitetty ja ne ovat aika onnistuneita sen suhteen, mitä Euroopan unioni on lähtenyt tavoittelemaan. Mutta investoinneista ja investointinäkymistä, minkälaisia rahoitusnäkemyksiä komissio on ehdottamassa vielä tänä vuonna? On kiinnostavaa nähdä, minkälaiset hankkeet ovat priorisoituja hankkeita komission mielestä. Ja sen jälkeen katsotaan, miten EIP voi myötävaikuttaa näiden investointien toteutumiseen. Ja mietitään, minkälaisia instrumentteja käytetään. Varmasti hyvää asiantuntemusta on olemassa. Euroopan unionin kannalta nimenomaan komission näkemykset seuraavassa rahoituskehyksessä ovat kiinnostavat. Kiitoksia. että voitte vastata, herra de Krajankur. I don't think I have to add anything here. Minulla ei oikeastaan ole mitään lisättävää. Olen samaa mieltä lähes kaikkien puhujien kanssa, joten kiitoksia. Voor meneer Casoni dan eh, afsluitende Kiitoksia sama herra Kazonille ja sitten esittelijä. D'abord sur la régulation. Kiitoksia ensinnäkin tästä sääntelystä. Meidän olisi äh, erotettava toisistaan äh, tilin tarkastaminen äh, sääntelystä. Tilintarkastajia ja tuomioistuimia on olemassa. Se on yksi työ. Sitten on sääntelyviranomainen, jossa katsotaan, millä, millaisia sääntelyjä on luottolaitoksissa kaikissa jäsenvaltioissa. Ja me olemme äänestäneet tällaisesta eurooppalaisesta viranomaisesta. Se ei liity mitenkään tilintarkastukseen. Jos nyt puhun riippumattomasta tilintarkastajasta, niin olen jo vuosia hakenut julkista ratkaisua tähän. Ja niin kauan kuin näin on, pohdin, voidaanko tähän käyttää yksityisiä tahoja. Tämä on kuitenkin aivan viimeinen mahdollisuus. Minä en ole parempaa ratkaisua löytänyt. Kiitän herra Rodea siitä, että hän on ehdottanut tätä asiaa ja että komissio tekisi selvityksen. Haluaisin, että mikäli emme löydä ratkaisua. Lopulta uskomme, että emme edes halua sellaista. Ystävällisesti haluaisin sanoa ei peli, jota arvostan, että haluan vastauksia. Minulle sanotaan, että olen aivan yhtä mieltä. Kuitenkin joka kerta ratkaisu jää löytämättä. Täällä puhuttiin epäilyistä. Kyllä minä tiedän, että Ana voi muuttaa ja EIP haluaa ottaa päteviä virkamiehiä. Ei tästä ole kysymys vaan tarvitaan sellainen sääntelyjärjestelmä, joka toimii. Valtioiden päämiehet ovat tästä puhuneet kriisin jälkeen mitään välinettä, mitään rakennetta, mitään elintä ei voida ajatella ilman sääntelyä myöskään täysistunnossa. Michel Barnier osallistui seminaariin ja koskien pitkäaikaisia investointeja. Siellä oli Ranskan ja Italian ja Saksan elimet mukana ja Michel Barnier sanoi, koska esitetty kysymyksen sääntelystä, hän sanoi, en usko, että mahdollista eikä edes toivottavaa, että meillä olisi erityissääntöjä julkisia kehityspankkeja varten, koska Michel Barnierkin on sanonut, että mikään elin ei voi olla ilman sääntelyä, mutta ei, ei kuitenkaan tästä sääntelyä ole, eikä kukaan sano sitä. Neljän vuoteen emme ole löytäneet vasta- äh, ratkaisua. Minä kyllä, minulla sopii kaikki ratkaisut. Olen varmi, valmis vetämään pois tarkistukseni koskien komissiolta pyydettävää tutkimusta, mutta meidän on löydettävä ratkaisu. Jos nyt Luxemburgin veronomisen eh, tai tälle taholle annetaan tämä tehtäväksi, niin, niin mikä siinä varmaankin tätä on vielä tässä mennyt. Luxemburghan on valtio, jossa on paljon pankkeja. Kun ajatellaan pankkivalvontaa, niin en halua siihen ottaa kantaa tässä tilanteessa. En usko, että se on paras tapa toimia. Herzog ehdotti, että otetaan nämä sääntelijät kiertävän puheenjohtajuuden kautta. Ehkä tämä on hyvä ratkaisu. Ja sitten otetaan tämä, tämä koordinointijärjestelmä Lontoossa, mikä siinä, olkoon sitten luksemburilainen elin, mutta sitten tarvitaan jonkinlainen sääntely, jossa todetaan, että Luxemburgin viranomainen suorittaa tätä sääntelyä. En minä vastusta tätä. En minä vastusta mitään Sanotte että ette halua sääntelyä, koska teillä ei ole teillä ei ole tämmöisiä, tällaista deposanttia, mutta teidän pääomamme on tullut jäsenvaltioilta. Se on aika vähän, 260 miljardia äh, on mainittu perussopimuksia, on saatu vain kahdeksan. Teillä on kolme, kolmankertainen A, mutta kyseessä ei, ei ole tallettajien rahaa deposittien tuolla tein rahaa, teille, mut, mutta teillä oli sääntely siksi, että te olette ylikansallinen elin, eikä ole yhtään ylikansallista elintä, jolla olisi sääntelyä, ei maailmanpankilla eikä teillä. Nyt jos me toimimme näin, niin jälleen kerran on esimerkkejä. Euroopan unioni on se alue maailmassa, joka antaa esimerkkejä. Ja tässä on kyse pitkistä eurooppalaisista perinteistä. Haluaisin vielä kiittää kollegoita, jotka tukevat tutkimusta. Euroobligaatio ja hankeobligaatiot ovat aika monen sekamelska. Jos, haluaisimme, jos saisimme laadukkaan tutkimuksen siitä, mitä voimme tehdä kaikkien yksityisten ja julkisten toimijoiden kanssa pitkän aikavälin investoinneissa, niin se olisi hyvä homma. Siitä kun puhutaan takeista, herra Rova Scheringer, olen aivan yhtä mieltä, en ottanut sitä mukaan, koska kuten muutkin jäsenet, minulla oli tilarajat ja nyt odotan sitten tarkistuksia, niin että voin vähän laajentaa tätä lausuntoa. Wel, uh, eh, Mirodi. Um, ehm, we, dit is een rapport er kunnen amendementen ingediend worden. Kiitoksia. Kyseessä on todellakin lausunto. Voitte jättää tarkistuksia ensimmäinen helmikuuta kello 12 asti. Äänestämme 28. helmikuuta. Varmaankin tässä on vielä kahdenvälisiä neuvotteluja odotettavissa teidän ja EIPn sekä varjoesittelijöiden välillä tietenkin. Kiitoksia. Sitten viimeinen kohta, virastojen vastuuvapaus, esittelijä kollegamme Stavrakakis. Meillä on 50 minuuttia aikaa. Aloitamme tilintarkastustuomioistuimen edustajille Herra Osi, olkaa hyvä. Yes. Onko näin? Voitteko aloittaa? and... Uh, Kiitoksia puheenjohtaja. Hyvät valiokunnan jäsenet. Ehdottaisin, että tänään käsitellään kaksi virastoa, poliisiakatemia ja lääkevirasto – Kummankin pääjohtaja on tänään paikalla. He voivat kertoa näistä asioista teille ja kollegoillenne. Ensinnäkin Euroopan poliisiakatemia. Tästä keskusteltiin eilen, kun puhuimme vuoden 2008 vastuuvapaudesta. Ja jos sopii, niin voisin kertoa vuoden 2009 vuosikertomuksen tilitarkastustuomioistuimesta liittyen poliisiakatemiaan. Puheenjohtaja haluaisin nyt kertoa pienen tarinan liittyen vuoden 2009 vuosikertomukseen poliisiakatemian osalta. Kun aloimme tilintarkastuksen, huomasimme, että valmistelussa oli huomattavia viivästyksiä ja siihen oli hyvä syy, koska siellä ei ollut pätevää tilintarkastajaa vielä virassa ja siellä oli miljoonan edestä laskuja, joita ei ole vielä, vielä otettu mukaan tilinpitoon. Ja tilanne oli todellakin sekava. Ja viime vuonna poliisiakateemilta vaadittiin kolmea parannustoimea, mutta sitten kun virastoon tuli uusi pääjohtaja ja hallintojohtaja, tilanne alkoi parantua. Sinne palkattiin väliaikainen tilintarkastaja tilien hoitamiseksi, eli nyt tilien luotettavuus vuoden 2009 osalta on hyväksytty tilintarkastustuomioistuimessa, mutta kuitenkin aikaisemmin vuonna oli hyvin paljon ongelmia tilien hoidossa. Poliisiakatemian tilit vuodelta 2009 on hyväksytty. Hankintojen osalta oli ongelmia hankintamenettelyissä ja kilpailumenettelyssä oli ongelmia. Ja myöskin mitä tuli neuvonantajien ja asiantuntijoiden palkkaamiseen, menettely ei ollut sääntöjen mukainen. Sitten oli myöskin rekrytointiin liittyviä kysymyksiä ja kysymyksiä, jotka liittyivät matkakuluihin. Ja eilen kun puhuimme tästä, poliisiakatemian pääjohtaja puhui siitä, että monet näistä asioista on nyt otettu hoidettavaksi ja ne on hoidettu, kun on otettu käyttöön hallintasuunnitelma, jota te, puheenjohtaja, teidän kolleganne pyysivät tässä valiokunnassa. Eli tämä nyt siis alustus ja toivottavasti tilanne paranee poliisiakatemian osalta vuoden 2010 tilien osalta, mutta se jää nähtäväksi. Sitten puheenjohtaja, sitten siirtyisin Euroopan lääkevirastoon. Puheenjohtaja Euroopan lääkevirasto toimii Lontoossa. Tästä nyt ei puhuttu eilen. Siellä on 164 henkilöstön jäsentä ja budjetti 2009 oli 200 miljoonaa euroa. Sillä on tärkeä tehtävä se antaa lupia ihmisten ja eläinten lääkkeille koko EUn alueella, eli yli 500 miljoonalle ihmiselle. Ja minulla on myönteisiä huomautuksia ja tiettyjä kielteisiäkin huomautuksia. Jos Mary Poppins sanoi, että lusikallinen sokeria auttaa lääkkeen nielemisessä. Yleisesti ottaen tilintarkastustoimisto katsoo, että lääkevirasto on hyvin hallinnoitu virasto. Luotettavuuden, tilin luotettavuuden osalta ei ole mitään ongelmia. Ja olemme myöskin panneet merkille myönteiset arviot ulkoisten arvioiden osalta, joita tehtiin vuonna 2010. Ernest Young hoiti nämä arvioinnit. Ja virasto on hyvin tehokas yhteisön virasto. Ja tilintarkastustuomioistuin voimakkaasti kritisoi lääkevirastoa vuonna 2009. Meidän, me katsoimme, että tilit eivät olleet täysin sääntöjen mukaisia, ja tämä liittyi lähinnä IT-teknologian ja ohjelmistojen hankintaan. Ja tärkeissä IT-sopimuksessa miljoonien sopimuksissa oli huomattavia virheitä, jotka pantiin silloin merkille. Ja suurin virhe liittyy 30 miljoonan hankintaan ohjelmointien, ohjelmien osalta. Ja sitten oli muitakin virheitä, mutta tämä oli suurin virhe, joka johti ongelmiin. Virhe oli se, että että virasto oli väärin laskenut tarjouskilpailun tulokset ja virasto hyväksyi tilintarkastustuomioistuimen havainnot. Avoimuutta on lisättävä ja selitettävä tarkemmin näitä transaktioita ja virasto on näin toiminut. Ja kirjeessä virasto totesi, että se on jo pannut täytäntöön tuomioistuimen suositukset ja suorittanut riippumattomia arviointeja ja tilintarkastus odottelee tämän uuden tarkistuksen tuloksia. Ja nyt me odottelemme parannuksia tilanteeseen tietotekniikan hankinnassa muuten hyvin toimivassa virastossa. Ja olen valmiina vastaamaan kysymyksiin, joita teillä ja kollegoillanne on näistä kysymyksistä. Kiitos. Eh, Voor deze toelichting. We hebben in de zaal eh, een Kiitoksia näistä täsmennyksistä. Meillä on täällä EMEAn ehdotus herra Pots ja komissio onkin edustajan paikalle. He voivat vastata kysymykseemme koskien eh, näitä molempia virastoja. Salissa kutsuvierana on myös herra Takala, Euroopan työ- ja turvallisuusvirastosta, joka vastaa kaikkien virastojen koordinoinnista, joten meillä on varmasti tarpeeksi ihmisiä salissa kysymyksiin vastaamassa. Nyt annan puheenvuoron esittelijällemme. Mm, sitten puheenvuoroja ovat pyytäneet Makuve. Onko muita puheenvuoropyyntöjä? Ei ole. Esittelijä, teillä on siis runsaasti aikaa. Thank you very much, Mr. Chairman. Dear colleagues, I would... Kiitoksia ja Hyvät kollegat, minäkin toivotan herra Oshanin tervetulleeksi tilintarkastustuomioistuimesta, mitä tulee tähän poliisiakatemiaan ja lääkevirastoon. Ja myöskin näiden laitosten edustajille, jotka ovat vastuussa yhteistyössä – Pari kommenttia näin aluksi. Aivan oikein sanottiin täällä, että virastojen ongelma on budjettiin liittyvä. siirtoihin liittyvä ongelma on aina olemassa ja silloin, jos, jos niitä on paljon, niin täytyy ryhtyä toimenpiteisiin. Mitä tulee poliisiakatemian, eilen täällä puhuttiin 2008 tilinpäätöksestä. Tarkastuslausuma keskustelussa oli kaikenlaista virhettä, minkä haluaisin ottaa esille, mutta mielestäni ei ole syytä käydä samaa keskustelua kuin eilen. Eräitä kysymyksiä minulla on kyllä. Nyt kuitenkin Sepol on parantamassa toimintaansa ja hyvin paljon myönteistä on tapahtunut. Poliisiakatemian täytyy kuitenkin toimia vielä paremmin Täytyy hyvin tarkkaan jatkossakin katsoa, miten tämä toimintasuunnitelma etenee. Tämä lääkevirasto on sitten tulee? Rauche mainitsi, että hankintamenettelyissä on ollut jotain virheitä. Ymmärrän, että virheitä saattaa tapahtua, mutta en voi hyväksyä sitä, että virasto ei ole huolehtinut tarkastuksesta ajallaan. Niin jos menettelyissä on ongelmia, niin päästään hyvin suureen summan 22 prosenttiin budjetista, jossa ongelma on. Sitten jossakin tapauksessa ei ole tarpeeksi käytetty sääntöjä, jotka koskevat ulkopuolisten asiantuntijoiden riippumattomuutta. Mitä virasto on tehnyt ottaakseen nämä ongelmat esiin? Sisäinen tarkastus on suunnittelemassa mm, tarkastuskäyntiä lääkevirastoon. Ja sitten vielä lopuksi tällaiset puutteet, jotka liittyvät henkilöstön palkkaamiseen – saattaa olla niin, että vähemmän päteviä henkilöitä palkataan. Ja se onkin tärkeä asia, kun mietimme, miten tärkeä rooli tällä virastolla on kansanterveyden kannalta. Onko jotain tehty tämän ongelman poistamiseksi? Tässä kaikki, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia, in both cases, in the case of... Kummassakin tapauksessa hankintamenettelyissä oli rikottu ja se nyt oli suurin ongelma. Poliitsäketämien tapauksessa tästä keskusteltiin eilen myöskin kansalaisvapauksien valiokunnassa ja haluaisin todeta, että me kaikki tiedämme ja tässä parlamentissa päätettiin, että vuosi 2008 oli varsinainen sotku ja sitten nähtiin, että myöskin 2009 oli melkoinen sotku, kuten juuri kuulimme. Tilanne osoittaa huomattavia heikkouksia ja on vaikea selittää, miksi vuonna 2009 kaikki nämä heikkoudet ja hankintarikkomukset jatkuivat. Kuitenkin meidän täytyy kiinnittää huomiota näihin hankintamenettelyiden rikkomukseen, toiminnan laillisuuteen, sopimuksiin, ihmisten palkkaamiseen. Ja olen huolissani myöskin siitä, että ei ole mitenkään tutkittu tähän mennessä sitä, miksi julkishankintamenettelyrikkomuksia ei tutkittu kunnolla. Saimme tähän vastauksen viraston pääjohtajalta, mutta mitenkään ei ole tutkittu näitä syitä tai henkilöä, joka oli vastuussa näistä rikkomuksista vuonna 2009. Sitten Euroopan lääkevirasto. Tilintarkastustoimistoimen vuosikertomuksessa käy ilmi, että julkishankintasääntöjä on rikottu, valintakriteereitä, menettelyitä, teknisiä sääntöjä, mitään arviointikomiteaa ei ole perustettu ja niin edelleen. On hyvä, että kummassakin tapauksessa olemme kuulleet, että suunnitteilla on nyt vuoden 2010 osalta parannuksia, mutta täytyy muistaa, että eilen keskusteltiin vuoden 2009 vastuuvapaudesta, ja meidän täytyy korostaa sitä, että olemme huolissamme ja että tutkimuksia ei ole tehty, ja meidän täytyy nyt kiinnittää huomiota näihin suuriin puutteisiin ja rikkomuksiin, joita on lähinnä esiintynyt julkisissa hankinnoissa. Kiitos. Dankjewel, mevrouw Gressel. Kiitoksia sitten Rova Gressle, Herzog. Niin, no, Kiitoksia. Meillä on tilintarkastustuomioistuimelle kysymys. Meillä on yli 5000 eh, henkilöä työssä, eli suuruusluokka täytyy muistaa. Ja me olemme huomanneet viime vuosina, että hyvin paljon rahaa on jäänyt käyttämättä eh, virastoilta. Noin puoli tusintaa tusinaa virastoa on, josta, jossa raha jäi näin. Minua kiinnostaa se, että miten tällainen tilanne on syntynyt ja miten, miten tilanne on vuonna 2009 ollut. Onko annettu liikaa rahaa virastoille? Dank u. Dat zal de straks beantwoorden. Uh, mevrouw Hertz. Kiitoksia. Erosi varmasti vastaa sitten Rova Herzog. It's great improvement. Niin puheenjohtaja. No, poliisiakatemian tilanne on parantunut huomattavasti ja se oli tarpeen, mutta haluaisin vielä todeta, että nyt kun puhutaan vastuuvapaudesta ja keskustelemme täällä valiokunnassa, ei ole mahdotonta, että ne virkamiehet, jos, jotka hoitavat näitä tapauksia, voivat siirtyä muihin virastoihin järjestelmän sisällä. Eli kun nyt keskustellaan jostain virastosta, vaikka poliisiakatemiasta sinänsä, jotkut henkilöstön jäsenistä, jotka olivat siellä töissä 2008-2009, ovat siirtyneetkin muihin toimielimiin EU-ssa. Ja tähän täytyy kiinnittää huomiota. Jos joku sotkee asioita jossain virastossa, hänen ei pitäisi pystyä siirtymään muualle. Ja että tämä sotkuja sitten seuraavien ihmisten kannettavaksi. Tämä on horisontaalinen kysymys, mutta jos joku ei toimi hyvin poliisiakatemiassa, hänen ei pitäisi voida pystyä tekemään työtä myöskään missään muualla, missään muussa virastossa. Ja mielestäni tämä nyt täytyy todeta selkeästi. Ja tällaisia tapauksia on esiintynyt. Olemme nähneet, että on tapauksia, joissa ihmiset, virkamiehet olivat tekemässä näitä sotkuja ja nyt ovat siirtyneet muihin virastoihin ja heillä on ihan samat kuviot edelleen voimassa. Kiitoksia sitten Deutsch. Tisztelt. No, uh, this, this microphone doesn't work, yes. Uh, tisztelt elnök úr, tisztelt uh, bizottság. Két megjegyzésem lenne a ma Hyvä komission edustaja, minulla on kaksi huomiota. Olen seurannut tämän päivästä keskustelua ja nyt ensinnäkin olen keskeisistä asioista yhtä mieltä kollegoiden Makove ja Herzog kanssa. Olen heidän huomiostaan yhtä mieltä, joten en nyt halua toistaa kaikkea sitä, mitä he ovat juuri sanoneet. On erittäin selvää, että kysymys, johon meidän on tänään pureuduttava, koskee vuoden 2009 toimintaa näissä mainituissa virastoissa. Kyseessä on siis vastuuvapaus tätä tilivuotta koskien. Se, mitä täällä on sanottu, pitäisi johtaa siihen, että toteaisimme, että ei ole merkitystä sillä, mitä tapahtui vuonna 2005, vaan pitäisi katsoa nyt vain, mitä on tapahtunut vuonna 2009. Ja voidaanko se hyväksyä vai ei. Tämä on siis selvää. Kuitenkin eh, Sepolin tilanne herättää kysymyksen, jolla on ennakkokysymyksen luonne. Vuonna 2008 poliisiakatemian toiminnasta havaittiin ongelmia tilintarkastustuomioistuimessa ja parlamentinkin valiokunnassa. Ja noin ollen, näin ollen sanottiin, että vastuuvapautta ei voida myöntää. Tämän jälkeen alkoi menettely, jolla pyrittiin korjaamaan nämä ongelmat ja virheet. Tiedämme kyllä nämä kaikki tosiasiat. Nyt tässä keskeistä on se, että vuonna 2009 tämä sama tilanne toistui vuonna 2010, niin aikaisemmin meillä oli vielä samat vastuuhenkilöt, nyt vuonna 2010 meillä on uudet vastuuhenkilöt – ja tämä uusi johto on sanottu tehtäväksiin puuttua näihin ongelmiin, jotka, joita on kritisoitu vuonna 2008 ja 2009. Me käsittelemme täällä aina vastuuvapauksia ja etäisyyttä tapahtumiin on käytännössä aina pari vuotta. On siis tärkeää ymmärtää, onko vastuu eh, henkilöille ratkaisuehdotuksia näihin havaittuihin ongelmiin vuoden 2008 jälkeen ja valitettavasti muun vuonna 2009 on näitä epäsäännönmukaisia toimia jatkettu ja virheitä edelleen tehty. Joten meidän pitäisi nyt pohtia sitä, kuinka voimme toimia. On aivan selvää, että tosiasioihin ei pidä puuttua, koska on selvää, että virheitä on tapahtunut. Mutta kuinka meidän pitäisi nyt toimia suhteessa johtoon? Voihan olla, että vuonna 2013 olemme tilanteessa, jossa havaitsemme, että vuonna 2010 ongelmia oli, mutta voi olla, että vuonna 2012 ryhdyttiin parannustoimiin. Tämä kahden vuoden etäisyys voi todella olla ongelmallinen. Voi olla, että vuonna 2012 on vielä virheitä, mutta, mutta on jo vuosi tehty töitä ongelman ratkaisemiseksi. Pitäisi se ottaa huomioon kokonaistilanne ja, ja ottaa käsittelyyn selkeät virheet. Olisi tarkastettava, onko aloitettu työ, jolla tilanteeseen haetaan ratkaisuja. Vuonna 2010 Sepolissa on kysymys uudesta alusta. Vuonna 2008 ja 2009 on virheitä tehty, mutta nyt on otettava huomioon tämä myönteinen kehitys. Even kijken hoe we dit gaan aanpakken. Er zijn verschillende vragen gesteld aan verschillende... No niin, odottakaa hiukan. En oikein tiedä, kuinka tämä käsitellään, koska täällähän on useita kysymyksiä, joita on esitetty eri puhujille. Täällä on yleisluontoisia kysymyksiä ja sitten täsmällisempiä kysymyksiä Sepolille. Onkohan Sepolin edustaja salissa? En usko, mutta käsittääkseni komissiosta on edustaja, jonka pitäisi pystyä puhumaan Sepolin puolesta. Ja sitten EMEAsta Potson salissa. Ahaa, Sepolistakin on edustaja. Pyydän anteeksi. No nythän tunnistankin teidät. Pyydän anteeksi, hyvä herra. No niin, aloitamme esittelijän kysymyksistä. Ei vain. Hetkinen, annetaan ensin puheenvuoro herra Takalalle, viraston edustajana, joka vastaa virastojen koordinoinnista. Thank you, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia, että olette kutsuneet virastot tähän tärkeään kokoukseen. Olen täältä työturvallisuusvirastosta, mutta nyt haluaisin puhua virastojen koordinointiasioista vastaavana puheenjohtajana. Hyvä ja avoin yhteistyö Euroopan parlamentin kanssa on tietysti ratkaisevan tärkeää virastoille. Meidän pitää saada palautetta työstämme, se on erittäin tärkeää. Ja Euroopan parlamentti budjettiviranomaisena on tärkeä tekijä virastojen kannalta. Virastot ovat merkittäviä monilla politiikan aloilla, jotta päästään EUn ja jäsenvaltioiden tavoitteisiin. Virastot ovat tuottaneet tuloksia eri aloilla ja virastot ovat tietysti erilaisia, mutta yhteinen piirre on se, että ne ovat autonomisia, mutta kuitenkin tilivelvollisia. Lähinnä johtokunta, mutta myöskin se on vastuussa neuvostolle ja parlamentille. Virastojen menestys vahvistuu siitä, että tähän mennessä kaikki virastot ovat saaneet tähän mennessä vastuvapauden yhtä poikkeusta lukunottamatta, ja vastuvapauden osoittaa, myöntäminen osoittaa, että parlamentti ja neuvosto ovat tyytyväisiä virastojen työhön. Virastot ovat olleet iloisia siitä, että vastuuvapaus on saatu. Tietysti me otamme huomioon parlamentin suositukset ja yritämme panna ne käytäntöön parhaalla mahdollisella tavalla vuodesta vuoteen ja vaiheittain. Tilintarkastustoimistomen kommenttien jälkeen haluaisin ottaisiin kaksi kohtaa, Ensinnäkin nämä siirrot. Viranstot tietävät, että käytössä on vuosittaisperiaate ja me yritämme sitä noudattaa, mutta monet toiminnat ovat kuitenkin monivuotisia luonteeltaan, kuten Lyge tässä edessäni tilintarkastustuomioistuimesta totesi viime viikolla. Ja olen iloinen siitä, että myöskin esittelijä tuki tätä ajatusta. On mahdotonta, että vuosisiirrot olisivat nollatasolla. Ei voida esimerkiksi järjestää konferenssia tai kokousta tai jotain tapahtumaa vuoden alussa, koska kutsut ja kaikki tulkkauksen järjestäminen ja niin edelleen, ne pitää järjestää hyvissä ajoin etukäteen. Ja, tai saamme saada kertomuksen loppuvuodesta jäsenvaltioista ja sitten saamme kuulla, että muutoksia pitää vielä tehdä ennen lopullisia maksuja. Vaihtoehto on se, että maksetaan ennen kuin työ on saatettu loppuun, mikä ei ole hyvää varainhoitoa, tai sitten toinen vaihtoehto on se, että varoja siirretään vuodelta toiselle. No parempi suunnittelu on tietysti avain, jolla voidaan vähentää näitä siirtoja, mutta parhaassakin tapauksessa kaikkea ei voida ennustaa. Sitten toinen asia, jota halusin kommentoida, on se, että otsakkeessa yksi on käytetty liian vähän varoja. Ja virastolla on oltava riittävästi varoja, jotta se pystyy täyttämään henkilöstötavoitteet koko vuoden osalta, mutta on mahdotonta välttää sitä, että keskellä vuotta henkilöstöä lähtee ja että tulee muita tapahtumia, jotka vaikuttavat budjettiin. Eli siksi näyttää aina siltä, että olisi yliarvioitu otsakkeen yksi menoja. Kresle, no hän ilmeisesti nyt on jo lähtenyt, mutta tämä intressi elementti on aika pieni ainakin niissä virastoissa, jotka saavat rahoitusta julkisista varoista. Ja me emme pysty käyttämään näitä varoja, ne palautuvat komissiolle. No, komissio sitten saa päättää, miten, mitä niille varoille käy. Se ei kuulu meille. Ja sitten toinen asia. Olemme täysin samaa mieltä siitä tästä ongelmien kierrätysongelmasta, josta Herzog puhui. Monissa virastoissa on juuri näitä ongelmia, ei pelkästään poliisakatemiassa. Ja tämä on aika monimutkainen kysymys, koska niin kauan kuin ei ole mitään syytteisen asettamista tai tuomioistuimen päätöstä näistä väärinkäytöksistä, me emme myöskään voi laatia mitään mustaa listaa. Ja tietosuoja on tietysti hyvä, mutta se myöskin estää meitä toteamasta, että jotkut asiat ovat menneet pieleen virastoissa, eli tähän pitää löytää nyt parempi ratkaisu, mutta tämä on asia, joka pitää hoitaa tulevaisuudessa. Virastot tukevat täysin tilivelvollisuusperiaatetta ja budjettivalvontaa. Meidän täytyy oppia virheistämme ja suosituksista, joita saamme teiltä ja tilitarkastustuomioistuimelta. Ja valvonta on erittäin tärkeää, mutta se ei kuitenkaan korvaa luottamusta. Koordinointi valvonta viranomaisten kesken ja suhteellisuusperiaate on myöskin tärkeää. Virastoja valvotaan hyvin johtokunnan tasolta ja tilintarkastustuomioistuin ja sisäinen tarkastuselin, budjetin valvontavaliokunta, Euroopan komissio ja budjetin pääosasto valvovat meitä ja muutkin pääosastot, neuvoston budjettimekanismit ja myöskin jäsenvaltiot ja niiden instituutiot valvovat meitä. Olisi hyvä, että että voisimme raportoida samalla tavalla kaikille tahoille, mutta meillä on monenlaisia kertomuksia eri toiminnoistamme ja jonkinlaista koordinointia pitää harjoittaa. Tilintarkastustuomioistuin on jo ehdottanut, että vähennettäisiin valvontakäyntiä silloin, kun virastojen oma sisäinen tarkastusmekanismi toimii hyvin. Ja tällaisia menetelmiä voitaisiin priorisoida ja kohdentaa silloin niihin asioihin, joissa niitä tarvitaan. Eli jos jokin alue toimii hyvin, sitä voitaisiin valvoa hiukan vähemmän ja keskittyä niihin alueisiin, joissa on enemmän ongelmia ja joilla tarvitaan apua. Sitten toimijoiden välinen ryhmä, joka käsittelee monia näistä ongelmista ja kysymyksistä, jotta löydettäisiin parempia ratkaisuja tulevaisuudessa. Arviointi, jota tehdään toimielinten välisessä työryhmässä koskien virastoja, on myöskin vahvistanut, että virastojen työ on ollut hyvä. Ja ottaisin nyt esiin kaksi asiaa arvioinnista, joita työryhmä on tehnyt. Ensinnäkin on selvästi otettu esille, että virastot ovat menestyneet ja että jäsenvaltiot ovat myöskin tärkeässä roolissa, mitä tulee virastojen toimintojen täytäntöönpanoon eri verkostojen kautta. Virastot eivät tee päällekkäistä työtä jäsenvaltioiden elinten kanssa, vaan ne täydentävät työtä ja auttavat työn organisaatiota kansallisella tasolla, jotta päästään tavoitteisiin. Ja sitten toinen asia, joka käy selvälle arvioinnista, on se, että johtokunta pitää virastojen työtä hyvänä ja laadukkaana. Ja tämä ei johdu ainoastaan virastoista, vaan myöskin siitä, että meillä on nyt hyvää yhteistyötä muiden, esimerkiksi Euroopan parlamentin ja jäsenvaltioiden kanssa. Virastot tietysti seuraavat toimielinten välisen työryhmän työtä mahdollisimman läheisesti. Me emme ole jäseniä työryhmässä, mutta me katsomme, että kokemuksiamme voidaan käyttää työryhmässä ja siksi ilmoitamme pian ajatuksista, jotka liittyvät tiettyihin painopistealueisiin, joita työryhmässä voitaisiin käsitellä. Puhun näistä kommenteista ensi viikon kokouksessa, mutta käsittelemme siellä monia asioita, joita täälläkin on tänään käsitelty yhteistyössä toimielinten välisen työryhmän jäsenten kanssa ja tilintarkastustuomioistuimen kanssa. Ja virastot arvostavat kumppaneitamme myöskin työryhmässä ja toivomme, että toimielinten välisen työryhmän tulokset johtavat siihen, että virastot toimivat entistä paremmin. Kiitos. Dank u voor deze eh, uitvoerige toelichting namens alle agentschappen. Ehm, ik stel voor dat we nu... Kiitoksia tästä. Nyt ehdotan, että vastattaisiin niihin kysymyksiin, joita on esitetty Euroopan lääkevirastolle. Herra Potts saa puheenvuoron. Uh, thank you, Mr. Chairman. Uh, also thank, uh... Kiitoksia. Kiitoksia myöskin tilintarkastustuomioistuimen edustajalle ystävällisistä huomioista. On totta, että vuonna 2009 Suuria virheitä tehtiin virastossa liittyen hankintamenettelyihin hyvin suurten sopimusten osalta, 30 miljoonan sopimuksen osalta, joka liittyy monivuotiseen ohjelmaan. Ja huolimatta siitä, että meillä on hyvin toimiva valvontajärjestelmä, meillä on sisäistä valvontaa, meillä on sopimus ja hankinta, valvontaa, 40 Excel-sivua tässä menettelyssä jäivät huomiotta. Ja sitten kukaan, edes IT-alan asiantuntijat, eivät kuvitelleet, että Excel-kaavake voisi johtaa väärien tuloksiin, kun laskettiin näitä tuloksia. Eli virhe tapahtui, enkä nyt voi sanoa mitään sen oikaisemiseksi. Mutta tässä tapauksessa kävi myöskin niin, että meillä Murphyn laki oli voimassa, eli lähdimme suoriin neuvotteluihin ja sopimus lyötiin lukkoon yrityksen kanssa, joka olisi voittanut sopimukseen, mikäli mitään virhettä ei olisi tapahtunut näin Excel-kaavioiden osalta. Eli me kuitenkin pystymme toimimaan virastoa hyödyttävällä tavalla. Ja tilintarkastustuomioistuin on arvostellut virastoa aivan oikein vääristä tulosten raportoinnista ja siitä, että hyvin usein mentiin suoriin neuvotteluihin IT-alan yritysten kanssa. Mutta selittäisin nyt yhden asian virastojen osalta yleensäkin, mutta myöskin toimielinten osalta. IT-sopimusten johtopäätökset ovat erityisen ongelmallisia siinä mielessä, että sen jälkeen kun virasto tai instituutio tai kuka tahansa tekee ohjelmistosopimuksen, oli sitten kyse Oraclesta, SPstä, Siemenistä, Fujitsusta tai mistä hyvänsä, sitten kun olemme lyöneet lukkoon sopimuksen jonkun teknologian suhteen, sen jälkeen on hyvin vaikea ryhtyä todellisiin julkisiin kilpailumenettelyihin, koska siirtyminen yhdeltä palveluntuottajalta toiselle on usein liian kallista. Eli me olemme tavallaan näiden sopimusten vankeja julkisten hankintojen osalta, ja siksi niin usein käymme suoria neuvotteluita. Ja itse asiassa tässä tapauksessa kun meitä kritisoitiin siitä, että lähdimme suorien neuvotteluihin palveluntuottajan kanssa, me kuitenkin hyödyttimme virastoa tavalla, joka välttämättä ei olisi toteutunut, mikäli meidän olisi ollut täysin avoin tarjouskilpailu. Ja sitten toinen asia. Meidän pitää olla hyvin varovaisia, kun rekrytoimme asiantuntijoita, jotta voimme välttää eturistiriitoja – ja tämä liittyy nyt lääkkeiden arviointiin ja eturistiriita on ollut erittäin tärkeä kysymys meille. Meillä on erittäin tiukat kriteerit, joiden mukaisesti me tarkistamme henkilöstön jäsenet ja asiantuntijoiden tilanteen jäsenvaltiossa, mutta myöskin heidän perheenjäsentensä sitoumukset. Eli myöskin puolisot ja lapset otetaan tarkastelun kohteeksi. Ja jokainen henkilö, joka on töissä tai astuu virastoon, joutuu allekirjoittamaan eturistiriitojen riitoihin liittymän ilmoituksen. Sitten henkilöstön rekrytoinnissa meillä on nyt erityinen ongelma, kun ajatellaan henkilöstösääntöjä ja tämänhetkistä politiikkaa. Tämä on ihan ymmärrettävää, jos parlamentti päättää virastojen osalta, että henkilöstöä ja budjettia ei saa kasvattaa, mutta virasto toimii pyyntöjen pohjalta ja meillä on noin 170 miljoonaa käytössä vuodessa, eli se oli noin 14 miljoonaa viikossa ja joka vuosi tulee uutta lainsäädäntöä Euroopan tasolla lääkevalvonnan osalta tai muiden tuotteiden osalta. Ja jos emme voi rekrytoida henkilöstöä, meidän täytyy ottaa käyttöön sopimushenkilöstöä. Nehän saavat noin 25-30 prosenttia vähemmän palkkaa kuin muu henkilöstö. Ja henkilöstösäännöt EUn toimielimissä vaativat, että meidän on rekrytoitava mahdollisimman alhaisella palkkatasolla, jotta henkilöstön jäsenet pystyvät kehittymään urallaan. Mutta virastoissa ei ole elinikäisiä virkamiehiä. Meillä on viiden vuoden sopimuksia. Niitä voidaan pidentää. Ja me tarvitsemme lääkealan ammattilaisia. Ja tämän alan ammattilaiset, joilla on jo kokemusta – laboratorioanalyysien osalta ei tule viraston sopimus henkilönä alaisimmalla tasolla. Tällaisia henkilöitä ei löydy. Ja on erittäin vaikea rekrytoida tällaisia asiantuntijoita. 500 miljoonan henkilön EU:ssa ei ole riittävästi biokemistejä tai lääkäreitä tai farmaseutteja, jotka tulisivat Lontooseen ja olisivat siellä töissä sopimuksen pohjalta, joiden palkka ei ole kovin korkea. Tämä on nyt ongelma, ja me olemme kertoneet tästä parlamentille. Eli me emme nyt halua rasittaa Euroopan veronmaksajia viraston menoilla, jossa haluttaisiin nyt palkata asiantuntijoita, mutta tämä nyt on otettu esille tulevaisuuden, tulevaisuutta silmällä pitäen. Mutta seurauksena on se, että meillä on nyt tämä nolo tilanne. No, tilintarkastus myös tämän havaitsin, mutta tällainen menettely on johtanut seuraamuksiin henkilöstön tasolla. Tämä on johtanut siihen, että olemme muuttaneet hankintamenettelyitä, olemme ottaneet mukaan ulkopuolisia asiantuntijoita näihin paneeleihin ja me olemme myöskin vahvistaneet sopimushallintoa Niistä on tehty elin, joka on mukana kaikissa hankinnoissa, eli kun hankintoja tehdään, toinen osasto tarkkailee jokaista vaihetta tässä hyvin pitkässä prosessissa. Siellä ei valvota näiden hankintojen sisältöä, vaan tätä menettelyä sinänsä. Kiitos. Dankjewel. Mevrouw Makovey, u had nog een kleine, kleine vraag. Ik neem aan dat... Kiitoksia. Rova Makovei, vielä lyhyt kysymys Sepolista käsittääkseni. Very much and uh, thank you for... Kiitoksia. Kiitoksia näistä vastauksista. Minä haluaisin kuitenkin jatkaa siitä, mistä Rova Herzog puhui. Kun ihmiset 2008 ja 2009 täällä Sepolissa oli ongelmia ja mahdollisesti uudesta järjestelmästä kun puhutaan, niin minä haluaisin tietää, että kuinka paljon henkilöstöä on siirtynyt poliisiakatemiasta muihin virastoihin. Ketä olivat nämä ihmiset, minkälainen, minkälainen asema heillä oli kussakin hierarkiassa. Nyt ähm, on sisäistä tarkastusta tehty ja ehkä henkilökohtainen vastuu on olemassa eikä ihmisiä voida mitenkään estää siirtymästä virastojen välillä, mutta jonkinlaista väärinkäytöstä on ollut, joten luettelo henkilöistä haluaisin sen. Kiitoksia. Voisinko pyytää nyt komissiota antamaan tällaisen luettelon tai ainakin pohtimaan kysymystä? Ehkä teidän pitäisi pohtia mahdollisuutta lähettää meille tällainen luettelo, jossa on mahdollista ja tutkia sitä yhdessä. Sitten Sepol Bonfi. Mag ik u het woord geven voor de antwoorden? Voinko antaa teille puheenvuoron? Sepol, herra Bonfi. Thank you, Mr. Chairman. Kiitos puheenjohtaja. Olen pahoillani siitä, että olen täällä taas jälleen. Yritän olla toistamatta kautta niitä eh, samoja asioita, mitä eilen teille selvitin. Miten eh, me tähän tarkastuslauseman 2009 sitten päädymme, me annoimme ajoissa esittelijälle kaikki tiedot siitä, minkälaisia asioita olemme tehneet asian eteen. Mitä sitten tilintarkastustuomioistuimen havaintoihin tulee, niin me olemme aivan samalla linjoilla. Meillä ei ole mitään kiistämistä, vaan meidän täytyy puuttua näihin asioihin sitten eh, sopivalla tavalla. Hankinnoista eh, oli sellainen havainto, että eh, hankinnat eivät noudattaneet sääntöjä – taksi, e, matkapuhelimet, e, toimistotarvikkeet ja muut olivat tässä mukana. Ennen kuin lähdin tähän tarjouspyyntömenettelyyn, niin minun piti ajatella, että Sepolin kapasiteetti eli parannettava piti kouluttaa ihmisiä ja sitten vasta käynnistää tämä hankintamenettely. Me olemme edelleen taksipuolella tässä menettelyssä vasta tai kesken menettelyn. Sitten meidän täytyy matkapuhelun operaatiosta uudestaan käynnistää hankintamenettely, väliaikainen henkilöstö ja sen eh, rekrytointi, sekin on edelleen kesken, joten tässä on nyt tämä prosessi vasta menossa – ja toivon, että seuraavaan tarkastushetkeen mennessä kaikki on saatu valmiiksi. Miten sitten näihin säännönvastaisiin hankintoihin tulee? Kaksi ihmistä oli tässä mukana, aikaisempi johtaja ja hänen vanhempi sihteerinsä. Jälkimmäinen lähti eläkkeelle, entinen johtaja ei ole enää virassa – ja nyt minulla omassa tässä asemassani ei ole minkäänlaista mahdollisuutta ja valtuuksia jatkaa tutkintaa asiasta. Asian tutkinta on kuitenkin käynnistetty ja Britannian viranomaiset ovat sitä hoitamassa, eli tämä on kaikki oman toimivaltani ulkopuolella. Mitä menoihin tulee näihin modulaationeuvonantajiin ja muihin nähden, minä en äh, ja tarjonnut äh, työsopimusten pidentämistä. Minä ehdotin poikkeusta komissiolle ja komissio osittain äh, hyväksyi sen, että poikkeamme rahoitusasetuksesta – ja hallintoneuvoston puheenjohtajan tuella niin näiden neuvonantajien CV, CVden perusteella me saimme tarjottua tiettyjä eh, toimia. Tämä siis parantui viime vuonna ja tarjosimme kumppanuussopimuksia kaikille virastoille jäsenvaltioista. Meillä on kumppanuussopimuksia ja suurin osa Sepolin toimista järjestetään sopimusperusteisesti. Tämä uusi lähestymistapa tähän rahoitukseen me olemme muuttaneet hallitusneu- hallintoneuvoston avulla näitä sääntöjä. Sitten siirrot. Meillä oli 8,7 miljoonaa vuonna 2008. Seuraavana vuonna meillä oli 8,6 miljoonaa ja 34 henkilöä. 2010 7,4 ja 30 prosenttia, siis teemme siirtoa. Me olemme nyt siitä arvioineet, että minkälaisia summia me siirrämme vuodelta toiselle. Meidän täytyy katsoa, mikä on Tukholman ohjelma. Talouspolitiikka tietenkin liittyy myös kaikkein siihen, mitä poliittisella, toimimisen mukaan, mitä EUn poliittisella agendalla on. Se, että miksi Sepol ei ole käyttänyt kaikkia varojaan, niin ensinnäkin on yliarvioitu eräitä asioita, esimerkiksi koulutusta. Jäsenvaltioiden mielestä poliisiakatemian pitäisi taata osallisuus koulutukseen ja kuitenkaan kaikilla mailla ei ole mahdollisuutta lähettää koulutettavaksi ihmisiä taloudellisista syistä. Kaikilla mailla on samanlainen mahdollisuus osallistua koulutukseen, mutta taloudellisesti asia ei kuitenkaan mene näin. Nyt nopeutan. Kaikki muut kysymykset, joita tilintarkastus tuomioistuin meille e, esitti tämä yhden miljoonan e, summa, e, rekrytointi, manuaali, ulkoiset asiantuntijat, avoimuus, kaikki nämä on otettu huomioon. No, vieläkin voin sanoa, että emme ole täydellisiä vieläkään. Meillä oli kriisi, kriisinhallintavuosi tämä 2010. Ehkä me nyt sitten pääsemme e, eteenpäin ja voimme konsolidoida tilimme. Me uskomme, että olemme kypsiä vastuuvapauden myöntämiselle. Kiitos. Dank u. Moet ik nog alleen het woord geven aan uh, meneer Oshii. Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron herra Oshiille, joka voi vastata Greslin kysymykseen. Eh, thank you very much, Mr. Chairman. Kiitoksia, puheenjohtaja. Gresle puhui tärkeästä kysymyksestä, joka liittyy siihen, kuinka paljon varoja kussakin virastossa on vuoden loppuvaiheessa. No, tientarkastustuomioistuin on kiinnittänyt tähän huomiota jo vuosikausia ja tähän liittyy useita kysymyksiä. Eli mistä nämä suuret käteisvarat tulevat? Onko se meillä siinä oma etua ja onko meillä oma varainhallintoa käytössä? Ja sitten vähän suurempi kysymys kansalaisille. Miksi pankkitilillä on niin paljon käteistä ja eikö kansalaisten hyväksi voitaisiin tehdä näillä varoilla jotain? No nämä ovat kysymyksiä, jotka liittyvät kirjalliseen kysymykseen. Ja tilintarkastustuomioistuimen vastaus on se, että me tarkastelemme nyt virastojen rahoituskysymyksiä. Ja kuten tästä puhuin eilen, ja tämä käteiskysymys on sellainen, jota tullaan myöskin tarkastelemaan. Eli puheenjohtaja, voin todeta teille, että tuomioistuin tietää tämän tilanteen ja tarkastelee tätä erittäin tarkkaan kaikkien virastojen osalta, joita EU:ssa on. Kiitos. Dank u. Um, we zitten nu wat onder tijdsdruk. Ik moet ook de tolken respecteren, uiteraard. Die, uh... No niin, kello on 12.30 ja kunnioitan eh, tulkkeja ja kyllä pian päätän kokouksen. Pyydän vain pari minuuttia kärsivällisyyttä niin, että Stavrakakis voi päättää puheenvuoronsa tämän kokouksen. Olkaa hyvä. Okay, thank you very much. Kiitos puheenjohtaja. Minulla ei ole mitään lisättävää tällä hetkellä. Haluaisin vain kiittää herra Oshan tilintarkastustuomioistuimen jäseniä, näitä pääjohtajia, koordinaattoreja, verkoston edustajia, kollegoita – kaikkia tästä hyödyllisestä mielipiteenvaihdosta. Kiitos. Well, dan, uh, Kiitoksia. No niin, päätämme aamukokouksen tähän ja tapaamme iltapäivällä. Ja puhumme sitten erityisesti tutkimuksesta ja kehityksestä ja siitä, mikä menee hyvin ja mikä huonommin. Hyvää ruokailua.